Okay, well, I've waited, uh, we've... No niin. Nyt taitaa olla tarpeeksi ihmisiä, että voimme aloittaa. Ensimmäinen kohta esityslistalla ollaan, tai on julkinen talous ja muussa 2011-2012. Esittelijä Alfredo Pallone. Alfredo, ole hyvä. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää kaikkia kollegoita ja varjasittelijöitä heidän tekemästään panoksesta tässä asiassa. 126 tarkistusta on tullut ja uskonpa, että täällä on merkittävää kulttuurista ja intellektuaalista panosta näissä tarkistuksissa. Olen aivan varma, että pääsemme näistä kompromissiin joiden myötä voitaisiin suurella enemmistöllä tukea tätä asiaa. Puheenjohtaja menettelystä tehän tiedättekin sen 12. marraskuuta kello 18.30 tapaan kaikki varjoesittelijät ja pyrimme löytämään yhteisiä ratkaisuja työtä olen pyrkinyt jo sen eteen tekemäänkin. Ja 18. marraskuuta Strasbourgissa äänestämme. Haluaisin vielä kertoa teille, että olen tutkimassa tarkkaan useita tarkistuksia. En tässä on luultavastikin kaksi koulukuntaa toisessa. Niin molemmat näistä koulukunnissa toivovat kasvua jäsenvaltioissa ja toinen koulukunnista pyrkii pikemminkin siihen, että poistettaisiin six-pack, two-pack ja tämä finanssipoliittinen sopimus siinä mielessä, että sanotaan, että nämä toimet eivät ole johtaneet kasvuun, eivätkä ole tuoneet etuja. Toinen koulukunta sen sijaan on sitä mieltä, että on pidettävä kiinni julkisen talouden sopimuksista ja samaan aikaan olisi edistettävä kasvua niin, että äh, karsitaan tiettyjä äh, rönsyjä julkisen, julkista hallinnosta ja, mutta samanaikaisesti olisi investoitava merkittävästi innovaatioon ja koulutukseen. Uskon, että näitä tulen vertailemaan hyödyntäen suurta intellektuaalista rehellisyyttä. Me molemmat, nämä molemmat koulukunnat pyrkivät samoihin tavoitteisiin ja meidän on lähdettävää siitä tilanteesta, että kenellään ei ole yhtä ainoa totuutta käytettävissään. Meidän on löydettävä yhtenäisiä yhdentymispisteitä ja pyrittävä eurooppalaiseen hyvään, yhteiseen hyvään kriittisillä hetkillä tällä maanosalla. Täällä on populistista ja antieurooppalaista taipumusta nähtävillä Euroopassa ja pyritään syöttämään myös demagogisia puheita. Olen sitä mieltä, että täällä parlamentissa meidän on nostettava rimaa ja toimittava niin, että, saa pääs, että, että toimitaan kansalaisten Euroopan hyväksi. 12. marraskuuta lähden keskustelemaan varjoesittelyiden kanssa ilman mitään ennakkokäsityksiä ja on sanottava, että näistä tarkistuksista suurin osa on parantanut tekstiä. Se on nyt kahdellakin tavalla parantunut molempien osapuolten taholta parannettu. Ja todellakin 12 päivä pidettävässä kokouksessa pyrin siihen, että saamme aikaan mahdollisimman laajan konsensuksen. Thank you very much. Uh, Liam. Kiitos. Seuraava. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, arvon esittelijä. Viimeisen mietintönne käsittelyn jälkeen valiokunnassa olemme edistyneet tekstin käsittelyssä ja olen jo voinut sanoa, että Mielestäni se on osittain liian dogmaattinen. Haluan kuitenkin olla rakentava, aivan kuin tekin, ja sen takia olemme päättäneet esittää tiettyjä tarkistuksia, joilla voitaisiin ehkä saada vähän uudenlaisia ajatuksia tähän tekstiin, jotta se olisi vähän Euroopan taloudellisten ja poliittisten realiteettien mukaisempi. Ja minun poliittinen ryhmäni, sillä on tiettyjä ongelmia teidän ajatustenne kanssa. Tähän on nyt tehty 126 tarkistusta ja tämä osoittaa, että ongelmia on. Ennen kuin menemme tarkistusten käsittelyyn, niin ähm, haluaisin äh, sanoa, että on harmi, että kun mietintöä olette laatinut, niin tässä ei ole oltu yhtä rakentavia. Ja jos ajatellaan toista aihetta, jota täällä tällä hetkellä käsitellään ja joiden yhteydessä jotkut ryhmät olivat sitä mieltä, että tässä ei tarpeeksi otettu heidän ongelmiaan huomioon, niin pystyttiin välttymään siltä, että sotauttaisiin kielteisesti. Ja olisi hyvä, jos EPP pystyisi nyt vähän paremmin eh, etsimään näitä kompromissiratkaisuja ideologisissa kysymyksiä ollaan joskus eri mieltä. Minä olen estänyt 26 tarkistusta. Ne, niissä huomioidaan ne taloudelliset ja poliittiset eh, tapahtumat, mitkä ovat tapahtuneet sen jälkeen, kun 2011 raportti julkistettiin. Ensinnäkin työttömyys on lisääntynyt, useampi euroalueen maa on joutunut taantumaan ja on tehty uusia tutkimuksia siitä, miten säästöpolitiikka vaikuttaa supistavasti talouteen, esimerkiksi IMFn tutkimukset ja sitten viime kesäkuun huippukokouksessa päätettiin uudenlaista talouspolitiikan suuntauksista. Ei tässä mietinnössä näitä tärkeitä seikkoja voi jättää käsittelemättä. Miten voidaan puhua budjettipolitiikasta miettimättä sitä, minkälaisia vaikutuksia niillä on talouteen. Ja nyt koko Euroopassa ollaan havahtumassa siihen, että säästöt eivät ole ainoa ratkaisu, kun te sanotte, että tarvitaan vakaa pohja julkiselle taloudelle, jotta päästään kasvuun, niin te unohdatte mainita sen, että kasvu on tässä ennakkoehto. Ja sanotte, että säästöt vievät oikeaan suuntaan jos lähdetään liikkeelle nimenomaan menopuolen säästöistä, mutta IMFn raportissakin sanotaan, että pelkästään menoihin puuttuminen eh, ei välttämättä tähän suuntaan johtaisi. Ja jos ajatellaan näitä eh, taloushallinnon eh, keskusteluja ex ante tyylisesti, niin nämä työt pitäisi ottaa myös huomioon tässä meidän valiokunnassamme. Olen vakuuttunut siitä, että kompromissiratkaisu on löydettävissä, mutta meidän se kuitenkin lähennettävä kantojamme. Ja oikein sulla mielenkiinnolla odotan marraskuun 12. päivän kokousta. Kiitos. Uh, Kiitos Alden edustajalle paikalla. Tiedän, että Sven on tällä hetkellä mahdollisesti tulossa isäksi, joten sinä puhut hänen puolestaan. Olkaa hyvä. Non, je, je ne je veux pas m'exprimer en son nom. Euh. En oikeastaan halua hänen nimissään puhua, vaan haluan vain pahoitella hänen puolestaan siitä, että tällainen isyyskysymys pidättelee häntä Saksassa. Ja näin hän ei päässyt paikalle. Pahoittelen todella kahden vihreän ryhmän kollegani puolesta – siitä, että he eivät ole paikalla, mutta haluaisin vakuuttaa puheenjohtajille ja esittelijöille, että molemmat nämä henkilöt tulevat seuraamaan tätä asiaa läheltä ja tekemään yhteistyötä, mutta todella pahoittelen heidän puolestaan tämän aamuisesta, mutta minulla ei ole nyt mahdollisuuksia puhua heidän puolestaan tästä asiasta. Kiitos. Eivät he varmaan muutenkaan jäisi varjoon. Dirk seuraavaksi. Minäkin olen nuori asia, joten minä tunnen asiat puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan onnitella esittelijää työstään nykyisessä muodossaan. ECR kyllä voi tukea palloinen mietintöluonnosta. Meidän mielestämme budjettikonsolidointi on edelleen tarpeen monissa jäsenvaltiossa ja muussa. Kurinsäädöksen paketin säännökset täytyy toteuttaa. Olemme myös samaa mieltä esittelijän kanssa, että täytyy saada rakenteellisia reformia aikaan, jotka luovat kasvua. Byrokratiaa täytyy karsia ja eläkejärjestelmiä täytyy nykyaikaistaa. Kun harkitsen, tarkastelen kollegoiden jättämiä tarkistuksia, niin minusta näyttää siltä, että monet poliittiset ryhmät pitävät tätä mietintöä joulukuusena – tarkistukset, joita siihen halutaan ripustaa eurobondeista, tuloja ja yritysverojen harmonisointiin, ne siellä pyydetään myös uusia omia varoja EUlle tapana vähentää makroekonomisia ja sosiaalisia epätasapainotekijöitä ja myöskin tavoitteena itsessään. Ja sitten sokerina pohjalla on jopa tarkistus, jossa halutaan parantaa työmarkkinapolitiikkaa niin, että vähennetään työtunteja. Ei varmaankaan tarvitse sanoa, että nämä joulukuusi tarkistukset ovat sellaisia, joita ECR ei voi hyväksyä. Ne johtaisivat siihen, että kilpailukyky huononisi, olisi vähemmän kasvua ja työttömyys kasvaisi myöskin velka. Tämä on kuin mielikuvitussaari, jossa kuitenkin negatiiviset vaikutukset ovat sellaisia, joita ei voida kuvitellakaan. Sen vuoksi rohkaisen esittelijää pitäytymään äh, esi- äh, mietinnön alkuperäiseen henkeen ja odotan rakentavaa yhteistyötä kompromissitarkistusten osalta. Sitten Thomas Händel. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Es wäre jetzt... Kiitoksia. Me varmaan varjoesittelyiden kanssa vielä käsittelemme näitä asioita tiukasti. An den Berichterstatter richten. Haluan kuitenkin puhua esittelijälle. Hänen alustuksestaan tulee selvästi esille, suuntautuminen siihen, että on joko tai. Viitaten näihin kahteen ajattelutapaan, jossa hän puhui. Ei se mielestäni näin käy. Ei tässä mielestäni ole joko tai tilanne kyseessä epäilemättä. Ei siitä mitään epäilystä ole. Kun ajatellaan ryhmämme kantaa, niin Budjettisaneeraus on tietysti tärkeä, kun puhuu sen puolesta, että tässä heitettäisiin rahaa ulos ikkunasta. Että kukaan ei puhu sen puolesta, että, pitäisi olla, että tehtäisiin loppumattomasti velkaa. Siitä ole kyse. Mutta nämä tarkistukset, jotka nyt ovat käsittelyssä, niin sieltä tulee paljon sellaisia kantoja esille, jotka viittaavat siihen, että ei pitäisi olla pelkästään menojen puolella tämä paino, vaan myöskin tulojen puolella. Kansainvälinen valuuttarahasto viimeksi puhui juuri siihen suuntaan, että viime kolmen vuoden säästämispolitiikkaa täytyy uudelleen tarkistella. Ja sekin täytyy sitten huomioon tässä mietinnössä. Tällaista mietintöä, tällaisessa mietinnössä ei voida puhua veroa verotulojen negatiivisista vaikutuksista. Meillä on 36 miljardin, anteeksi biljoonan yks, yksityistä omaisuutta Euroopassa. Ja siinä mielessä täytyy pystyä näitä jakoakin asioitakin miettimään tällaisessa mietinnössä. Meidän mielestämme on tärkeää ensinnäkin mainita ylijäämämaat sisämarkkinoilla. Toiseksi se, että olisi pidempiaikainen tasaus vajeja ylijäämämaiden kanssa – ja että me keskusteltaisiin myös veroista Euroopassa. Kuka haluaa, kun esittelijä mainitsi nämä euroskaptikot? Ja jos halutaan, että heidän että heidän menestyksensä ei kasva, niin tätä jakopolitiikkaa ei täydy asettaa yhteiskunnan alemmilla, äh, alempien luokkien harteille. Tämä on se tehtävä, jota meidän täytyy työstää väriesittelyiden kesken. Silloin sitä tulee järkevä keskustelu minun mielestäni. Kiitoksia. Thank you, uh, Jean-Paul. Sitten Jean-Paul lopuksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin uh, kiittää esittelijä hänen tekemästään työstä ja reagoida hieman näihin niin niin, täällä oli joku mikrofoniongelma. Niin, todellakin haluaisin onnitella esittelijä tästä työstä. Hän on todella purtanut asian e- eteen. Niin haluaisin nyt puhua kollega Liimillä. Hän ei ole tarpeeksi nuori. Hän oli liian nuori ollakseen tuntenut vuoden 1968 ja tuolloin herra Konbenditin ystävät sanoivat sanoja, ei tekoja. Tänä päivänä hallitseva luokka on hyvin omaksunut tämän lauseen, koska sanoja kyllä riittää ja turhaan täällä odottelemme tekoja, joiden kautta tilanne muuttuisi. Kun nyt katsotaan, kuinka kriisiä analysoidaan, havaitaan, että muutaman kuukauden päästä, niin kuin tekin voitte havaita, ilman että mitään olisi tapahtunut. Analyysit kuitenkin muuttuvat ekonomisteille. No, analyysejä on yhtä paljon kuin ekonomisteja, niin kauan kuin ristiriitoja ei ole. Ratkaisut, joita he ehdottavat, eivät johda yhtään mihinkään. Olen alun perin opiskellut taloustieteitä ja sitten suuntaudun oikeustieteeseen. Siitä on ehkä jotakin hyötyä. Toisekseen tässä tilanteessa analyysit muuttuvat, puheet muuttuvat, mutta nyt ollaan päästy siitä, mitä kutsuttiin suuresta kriisistä, niin nyt puhutaan kriisistä, josta olemme lähdessä ulos. En kuitenkaan näe mitään eroa, eikä minulla ole sellaista tunnelmaa, että vaikeuksissa olevat maat olisivat mitenkään kriisistä ulos pääsemässä nyt ei ole enää puhuttava säästötoimista, vaan tarvitaan kasvua, mutta mihin kasvu perustuu? Nyt kun kuuntelin Liamia, sanoin, että tarvitaan kestävyyttä, jos on kasvua, mutta tarvitaan kasvua, että olisi kestävyyttä. Tämä on tämä kana- ja munajuttu, kumpi oli ensin. Tänä päivänä on järkevä sanoa, että kun ollaan erittäin velkaantuneita ja kun rahoitusvaikeuksia on, niin tärkeintä on saada palauttaa tasapainotilanne. Tähän tarvitaan oikeudenmukaisuutta ja tasapainoisuutta tietenkin voidaan kritisoida vaikeuksissa olevia maita. Äh, äh, aika vastuuttomat ihmiset ovat siellä saarnanneet, eivät ole kuitenkaan huomioineet näiden seurauksia. Kreikassa parlamentti tulee äänestämään vielä tiukimmista toimista, joita ei varmaankaan toteuteta, koska ne ovat aivan mahdottomia toteuttaa. Luulenpa, että esittelijämme meritti on se, että hän on korostanut tätä seikkaa nyt on tietenkin löydettävä kompromissi. Toivon, että liamille kompromissit eivät tarkoita sitä, että, että yhdytään toisen mielipiteeseen, koska se ei olisi mikään kompromissi. On löydettävä tasapaino, jos haluamme, että täällä tehtävä työ, tämähän on aika lyhyt mietintö, mutta siihen sanoi jotenkin viestejä kuitenkin mukaan. Ja niin kuin Epping sanoi täällä, on vältettävä joulukuusen koristeleminen. Sen sijaan on korostettava muutamaa tärkeää viestiä niin, että mahdollisesti voisimme saada tehtyä selväksi, mikä on parlamentin kanta näihin vaikeisiin kysymyksiin. Kiitoksia. Anybody else? I haven't seen anybody. Kiitos. Oliko muita? Anne Podimata vielä. Thank you very much. Uh, Kiitos Sharon. Muutama kommentti, kun tässä nyt voidaan keskustelua käydä. Jean Paulin kommentin pohjalta. No, tämä tarkoittaa sitä, että muutama tunti sitten oli hyvin vaikea äänestys Euroopan parlamentissa, jossa on taas säästötoimia. Työttömyys on yli 23 prosenttia ja Pallonen mietinnön yhteydessä voimme käydä nyt laajempaa keskustelua liittyen siihen, millä tavoin on pyritty ongelmia ratkaisemaan euroalueella, erityisesti niissä maissa, joissa on vaikeuksia kriisistä päästä. Eli ensimmäinen kommentti on, että haluaisin kiittää kollegaa hänen tekemästään työstä ja tästä mietintöluonnoksesta. luonnoksesta. Minä haluaisin korostaa sitä, että Euroopan parlamentin päätöslauselman pitäisi olla paremmin tasapainotettu ja realistisempi. Ja tämä tarkoittaa sitten sitä, että niin kuin Liam aikaisemmin sanoi, Euroopan parlamentin on otettava mukaan kaikki ne uudet tiedot, mitä meillä nyt on käytettävissämme. Esimerkiksi se, että myös IMF talouskatsauksessaan ja myös käytännössä on voitu havaita, että minkälainen kasvuvaikutus vakautustoimilla on. No, jos tätä ei tunnusteta, niin kyllä se kuitenkin tulee sieltä takaoven kautta sisälle, jos ajatellaan talon tasapainottamista, jos katsotaan kuinka kestäviä nämä lainatilanteet ovat. Ja on pyydetty, että komissio voisi pyrkiä sellaisiin vakauttamistoimiin, jotka ovat kasvumyönteisiä huomioiden 2020 tavoitteet. Nämäkin pitäisi ottaa mielestäni mukaan päätöslauselmaamme. Ja sitten, jotta meitä nyt ymmärtäisi väärin, emme saa unohtaa myöskään maakohtaisia tilanteita ja vastuita. Ja tämä johtaa sitten siihen, että finanssipolitiikan tasolla eri jäsenvaltioissa tulisi erilaisia ponnisteluja. Ja tässä Mietinnössä korostetaan erilaisia aspekteja, jotka liittyvät julkisen talouden vakauttamisponnistuksiin, mutta meidän on tänne muutakin lisää, jotta voisimme saada integroidun ja konkreettisen vastauksen eri maille ja euroalueen finanssipoliittisille ongelmille. Ja tarvitaan myös lisää sellaista, joka korostaisi sitä, että 2012 vuoden taloudellisen tilanteen huononeminen yhdessä vaikeiden eh, yhteiskunnallisten olojen kanssa johtavat kielteisiin vaikutuksiin sekä politiikan, talouden että yhteiskunnan tasolla euroalueella. Ja liittyen sitten esitettyihin tarkistuksiin ja kuulemimme kommentteihin varjoesittäjiltä ja muilta kollegoilta ja esittelijältä. No niin, liittyen olen sitä mieltä, että niin kuin herra Pallone sanoi, suurin osa tarkistuksista menevät sellaiseen suuntaan, että hän selvästi parantavat vielä tätä mietintöä ja mainitsisin nyt suuntaa antavasti sellaiset tarkistukset, joiden tarkoituksena on korostaa näitä uusia havaintoja siitä, että tässä nyt ollaan eh, ikään kuin menemässä alaspäin vievään eh, suuntaan tämmöisessä kierteessä. Ja tämä mukaan lukee myös finanssipoliittisen kertoimen. Me emme ole ottaneet käyttöön kasvumyönteisiä ilusan talousvakauttamispolitiikkoja. Meidän on otettava mukaan sellaisia tarkistuksia, joissa halutaan selvästi vaikeissa tilanteissa ottaa kantaa asioihin, jos me emme selkeästi kehitä ohjelmaa sille, miten voitaisiin päästä takaisin eh, kestävän kasvun polulle. Ja sitten viimeinen seikka, joka liittyy läheisesti siihen, mitä tänään täällä on sanottu, huolimatta siitä, että meillä on erilaisia poliittisia tapoja ja ehdotuksia, niin pyytäisin kuitenkin, että kaikki kollegat huomioisivat sen, mitä sanotaan tämänpäiväisen International Herald Tribunein etusivulla. Sieltä löytyy artikkeli, jonka otsikkona on, että yleisö menettää luottamustaan Euroopan parlamenttiin. Kiitos muita puheenvuoropyyntöjä ei taida olla, joten tässä kohdassa palaisin esittelijän puoleen. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää kaikkia puheenvuoron käyttäneitä kollegoita. On tehtävä yhteisiä ratkaisuja tällaisena hetkinä, jo, joissa Euroopan unionikin nyt on. Me kaikki haluamme parantaa tilannettamme Euroopassa. Maat kärsivät. Minä kannatan auttavaa politiikkaa, politiikkaa, jonka on välttämättä johdattava kasvuun. Olen puhunut kasvuun suuntautuneesta politiikasta. Tästä olen aivan yhtä mieltä, mutta emme voi rajoittaa tähän, vaan olisi katsottava, mistä voidaan leikata. Erityisesti tarkoitan julkisia rakenteita monissa Euroopan maassa. Nämä rakenteet ovat epätyydyttäviä ja jopa huolestuttavia, kun ajatellaan asiakaskuntaa ja erilaisia tilanteita, mitä siellä on aloittain omasta maastani Italiasta. Uskon, että Ainakin omassa ajat, koulukunnassani ajattelen niin, että on tärkeää pyrkiä pääsemään kasvuun niin, että kosketaan mahdollisimman vähän verotaakkaan, joka lankeaa perheille ja yrityksille. Monissa maissa meillä on vahva ei verotuspaine yrityksille ja kotitalouksille. Ne, tämä ei voi päästä mitä taantumasta. Jopa Saksassa on ongelmia erityisesti eteläosissa. Nämä ovat sellaisia tilanteita, joihin emme voi joutua. Haluaisin käydä avointa keskustelua ja vastata kollega Hendelillä. Ehkä minä ilmaisin itseäni huonosti. En ole henkilö, joka sanoo, että joko näin tai näin. Minä en ole minkään yhden totuuden haltija vaan minulla on usein epäilyksiä. Ehkä on vähän väärin tulkattu se, mitä sanoin, koska ei tuollainen ollenkaan kuulu omaan ajattelutapaan. Ei minun tyyliini kuulu sanoa, että minulla on hallussani totuus ja minä teen näin ja näin. Kun astun, istun neuvottelu pöytään, haluan keskustella, neuvotella kompromisseista, enkä halua lyödä nyrkkiä pöytään ja saada muut hyväksymään omat ajatukseni. Tietenkin mm, pyrin mm, suuntaamaan keskustelua omien näkökohtien mukaisesti muiden kollegoiden kanssa tästä äh, tarkistuksesta 79 finanssipoliittinen kerroin. Tästä on käyty paljon keskustelua, onko se enemmän tai vähemmän kuin yksi minä olen lukenut komission ja IMFn kertomuksia aiheesta. Ja siellä puhutaan kertoimen, alle yhden kertoimesta, mutta voimme keskustella siitä ja voimme katsoa, mikä tilanne on. En minä tule nyt tekemään sellaisia kompromisseja, että tämä on se tie, ja että me voisi tiettyjä tarkastuksia käsitellä. Kuitenkin suurin osa tarkistuksista, jotka olen lukenut, voidaan hyvin ottaa mukaan mietintööni. Niin kollega Hendelin kanssa nyt halusin tämän asian selvittää ja haluaisin kiittää häntä ja kaikkia muitakin kollegoita, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron. Haluaisin, että voisimme tavata 12. marraskuuta. Toivon, että voimme tehdä hyvää työtä. Tarvittaessa voimme järjestää vielä toisinkin kokouksen varjoesittelyiden kanssa niin, että saisimme aikaan yhteisen sävelen, niin että ainakin enemmistö voisi olla tekstin takana ja haluan lähteä tähän ilman mitään ennakkokäsityksiä. Kiitoksia puheenjohtaja. Okay, thank you very much. Um... Kiitos. Äänestystä on suunniteltu 19. marraskuuta ja sitten se mahdollisesti menisi täysistuntoon joulukuussa. Kiitos Alfredo. Sitten siirrymme kohtaan kahdeksan. Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisiratkaisukehys. Esittelijänä Gunnar Hockmark. Thank you very much, um, uh, Madam Chair. Thanks um, also to the... Kiitos oikein paljon puheenjohtaja ja kiitos myös varjoesittelijöille. Me olemme täällä ryhmässä jo näistä asioista pystyneet keskustelemaan. Mutta aluksi haluaisin sanoa erään seikan, eli tämä on kovin monimutkainen asia, miten voidaan päättää puitteista kriisin ratkaisulle pankkeja varten. Tämä on hyvin tekninen asia, hyvin monimutkainen asia ja tämänhetkinen tilannekin on mutkikas ja siksi on hyvin helppo olla avoimin mielin, kun ratkaisuja etsii. Ja on voinut havaita, että varjoesittelijän ryhmässä, kun on pyritty miettimään sitä, mihin pitäisi yhdessä pyrkiä, niin on aika helppo ymmärtää näitä eri argumentteja ja on havaittavissa, että asiat voidaan eri tavoin ratkaista, mutta kunhan tietää, mihin pyrkii, niin on helpompi käyttää hyväksi näitä eri ajatuksia. Aikaisemmin kun tästä asiasta on täällä puhuttu, niin minä olen sanonut, että tämä asia kokonaisuus on nyt tässä nyt on kyse siitä, että kapitalismi saadaan elvytettyä niin, että kaikki poliittiset suuntaukset ovat avustamassa. Kukaan ei varmasti ole eri mieltä siitä, että pankkien osalta pitäisi ottaa käyttöön sellaiset säännöt, että ei ainoastaan voitot, vaan myös tappiot pitää suunnata nimenomaan omistajille. Ja tästä ollaan ilmeisesti aika lailla samaa mieltä. Ei ole sellaista sosiaalista liberaalia, konservatiivia tai kristillisdemokraatteja, joka olisi tästä asiasta eri mieltä. Ja tämä on ehkä poliittiselta kannalta eh, mielenkiintoista, mutta vakavasti ottaen voidaan sanoa, että tällä tavalla voidaan myös miettiä sitä, mikä on yhteinen ongelmamme ja tällä tavoin voimme myös lähteä etsimään yhteisiä ratkaisuja, kun täällä valiokunnassa näitä keskusteluja käymme. On toisiakin seikkoja, mitä pitää saada ratkaistua kriisin ratkaidun puitteiden osalta. Tarvitaan luottamusta ja uskottavuutta. Ja niihin ei päästä ainoastaan näiden puitteiden avulla, vaan kannattaa myös korostaa sitä, että tässä valiokunnassa samanaikaisesti työstämme muita aiheita, jotka ovat hyvin tärkeitä, kuten CRD4 ja talutustakausjärjestelmä ja myös yhteisessä ohjekirjassa tämä on ikään kuin kulmakivenä. Ja tämän valiokunnan näkökulmasta meillä on erityinen vastuu varmistaa se, että yhteinen sääntökirja on mahdollisimman nopeasti käytössä. Näin saadaan ennakkoehdot valmiiksi muille keskusteluille, joissa käsitellään muita aiheita, jotka siellä pankkiunionin sillan takana piilevät mutta on, tämä ohjekirja on vielä tätäkin tärkeämpi, koska se tarkoittaa sitä, että se kattaa kaikki unionin jäsenvaltiot. Ja minusta tässä pitäisi olla tällainen yhteinen näkökulma meidän on yhdessä pystytään pitämään tämä unioni kasassa mahdollisimman pitkälle niin, että sirpaloitumista tai jakautumista ei tapahdu. Joskus vähän ironisti olen tässä valikunnassa sanonut, että heti kun meille tulee ongelma eteen, niin pyrimme ikään kuin kehittämään ihan uuden unionin ja lopuksi vielä saamme aikaiseksi unionin, joka pyrki, pyrki vastustamaan vilostumista ja keuhkokuumetta, mutta tämähän vakavasti ottaen unionin rakentaminen tähän nykymuotoon on ollut vaikeaa. Meidän on vältyttävä nyt siltä, että tämä jakautuisi. Emme koskaan saa parempaa vakautta, jos lähdemme unionia jakamaan osiin. Ja tämä puitteissa tämä direktiivi on hyvin tärkeä kulmakivi tässä pyrkimyksessä ja meidän on kaikkien nyt mahdollisimman vakavasti ponnisteltava tähän suuntaan. Me kaikki voimme varmasti suhtautua myönteisesti komission ehdotukseen. Se on hyvä. Se on hyvä alku ja yleisesti ottaen sanoisin vain, että sen olisi pitänyt tulla vähän aikaisemmassa vaiheessa, mutta nyt se on käsiteltävä mahdollisimman nopeasti ja toivoisin, että voisimme tässä asiassa ja muissa samansuuntaisissa asioissa edistyä mahdollisimman nopeasti ilman, että me nyt liian tarkkaan panonut kaikkiin muihin niin aiheisiin, jotka ilmassa ovat, sillä lopulta jos kaikki ongelmat pyrkii ratkaisemaan, joista puhutaan pankkiunionin yhteydessä ja Euroopan tehtävistä kaikilla näillä aloilla, niin valmista ei saada koskaan, koska kuten tiedätte, on hyvin vaikeaa jo tämä CRD4 aikaansaaminen ja talletusturvajärjestelmän aikaansaaminen ja myös sitten tämän direktiivin aikaansaaminen. Ja tässä on nyt sellainen ongelma, että jos laitetaan sinne eh, liian paljon eh, osioita sinne kokonaisuuteen. Ehkä tästä tulee eh, todella suuri liikenneruuhka ja kaikki jää vain jumiin. Minulla on nyt joitain ajatuksia, jotka löytyvät täältä luonnoksesta, niin ensinnäkin haluan varmistaa sen, että unioni pysyy kasassa, että tämä asia saadaan läpi niin, että kattaa kaikki unionin jäsenvaltiot. Ja toinen asia, tämä on myös komission ehdotuksen taustalla, eli nyt pitää tehdä selväksi ja se, että on erilainen tilanne silloin, kun julkinen taho ja valtio toimii ja milloin se ei toimi. Meidän on kaikki moraalikatotilanteet pyrittävä välttämään. Tämän pitäisi olla yhteisten ponnistelujen tavoitteena. Eli kun tämä lainsäädäntö ja nämä puitteet yhteisen ohjekirjan osalta saadaan valmiiksi, niin ei pitäisi olla yhtään sellaisia pankkeja, jotka ovat liian suuria kaatumaan. Toivottavasti mikään pankki ei kaadu, mutta loppujen lopuksi tiedämme, että näin kuitenkin tulee käymään. Tarvitsemme vakaan järjestelmän, vakaan lainsäädännön, joka tekee mahdolliseksi sen, että suuretkin pankin voivat kaatua, sillä kun näin tapahtuu, niin me olemme saaneet kapitalismin uudelleen pystyyn sosialistien, konservatiivien, liberaalien, kristillisdemokraattien avulla ja muidenkin avulla, vaan tämä tarkoittaa myös sitä, että vastuu siitä, miten on toimittava, kuuluu osakkeen omistajille ja kunkin pankin johdolle. Ja tällä on sitten ennakoivia ja ennaltaehkäiseviä vaikutuksia, ja tämä voisi olla kaikkein tärkeimpiä asioita eh, uudessa tilanteessa pankkiunionissa. Ja siksi olen pyrkinyt erottelemaan toistaan eri vaiheita, kun puhutaan elvytyksestä ja kriisin ratkaisusta. Olen halunnut tehdä selväksi sen, että niin kauan kuin pankki on osakkeen omistajien vastuulla, niin ei pitäisi olla sellaista harmaata aluetta, että valtio ryhtyy jonkinlaisiin toimiin ja markkinat voivat ajatella, että vastuu on nyt kuuluisi valtiolle, sillä silloin taas jouduttaisiin moraalikatotilanteeseen. Ja siksi olen, olen pyrkinyt tekemään selväksi sen, että elvytys ja kriisinratkaisu ovat kaksi eri asiaa. Jos meillä on esimerkiksi tämä erityisjohtaja, tämä osio on nyt laitettu kriisin ratkaisu kohtaan. Tästä asiasta on neuvostossakin puhuttu. Heti kun valtio tai julkinen sektori ryhtyy toimin jonkun pankin osalta, niin tässä oletetaan, että veronmaksajillekin tulee tästä vastuu kannettavaksi. Meidän pitää tehdä selvä ero kahden tilanteen välille, kun omistajat ovat vastuussa ja kun julkinen, julkiset viranomaiset ja valtio eh, ryhtyvät toimiin. Ja toinen hyvin tärkeä seikka, jonka olen aikaisemmissa keskustelussa jo maininnut, ja tämä on tehtävä selväksi, Eli meillä on toisaalta kriisissä oleva pankki ja toisaalta pankkikriisi. Tässä ei nyt ole vain sanaleikistä kyse, vaan kyseessä on ihan erilainen tilanne, kun meillä on yksi pankki, yksi ainoa pankki tai, tai pari pankkia, jotka ovat kriisitilanteessa, niin tämä on ihan eri ongelma kuin pankkikriisi. Ja tähän liittyy myös erilaisia ulottuvuuksia. Kun meillä on pankkikriisi, systeeminen kriisi, niin meillä on yleensä valtavia makrotalouden epätasapainoja ja tämä johtaa sitten siihen, että on suuria uhkia itse koko järjestelmälle. Tämä voi olla taantuma tai globaali talouskriisi tai kiinteistömarkkinakriisi ja muunlaisia makrotaloisia epätasapainoja. Joillain pankilla menee silloin paremmin ja toisilla huonommin johtuen siitä, että niitä on hallinnoitu paremmin tai huonommin. Mutta suurin ongelma kuitenkin aiheutuu tästä ulkoista tilanteesta. Mutta kun on kriisissä oleva pankki, niin tämä on yksi pankki, sen osakkeen omistajat ja hallinto, jotka ovat tehneet huonoja päätöksiä, ottaneet vääränlaista riskiä, siellä on ollut vääränlainen liikemalli tai jotain muuta. Ja tämä on ongelma, joka aiheutuu tästä pankista itsessään. Ja tuossa yhteydessä ja tähän liittyen komission ehdotus on tarpeeksi hyvä. Mutta meidän on myös mietittävä, mitä pitää tehdä silloin, kun meillä on olemassa järjestelmän kattava kriisi. Ja tämä tällainen tilanne on toistunut tähän, tähän asti ja ne, niitä tulee olemaan erilaisia sellaisia mm, ajoittain. On mahdotonta sanoa, että johonkin systeemisen kriisiin eh, ryhdytään toimiin aina samalla tavalla. No, tämä on sama kuin eh, jos puhutaan sotilaista seikoista ja siitä, että eh, lähdetään liikkeelle eleisen sodan pohjalta ja sen pohjalta voitaisiin suunnitella, mutta nämä kriisit ovat aina erilaisia. Historia, mm, historiallinen tilanne vaihtelee, mutta voidaan myös ajatella, että ehkä edestä kriisistä päästiin siksi, että lainsäädäntöä oli, mutta seuraavassa kriisissä varmasti aukot löytyvät ja näin sitten eh, ongelmia syntyy. Tuskinpa kukaan täällä olisi valmis sanomaan, että pankkikriisiä ei enää jatkossa tule. Ja siksi meidän on oltava varmoja siitä, että meillä on kunnosta lainsäädäntöä siihen liittyen. Ja näin pääsen sitten näihin lisää ehdotuksiin jotka tulevat komission alkuperäisen ehdotuksen päälle. Olen halunnut tehdä eron sen välille, milloin meillä on pankkikriisi ja systeeminen kriisi. Ja tässä luonnoksessa olen pyrkinyt määrittelemään myös systeemisen kriisin ja miettimään, minkälaisia eh, välineitä pitäisi käyttää tuossa yhteydessä, eli komission esittämän välineiden lisäksi. Esimerkiksi tämä velkakirjan arvon alaskirjausväline peiliin, ja siihen vielä palaan, koska se on mielestäni hyvä. Ja sitten on muitakin julkisen, eh, julkisia toimintoja, eh, pääomittaminen ja julkinen avustus ja täysi väliaikainen julkinen omistus, mutta haluaisin kuitenkin tämän huoneen vasemmalle puolelle sanoa, että tämä ei tarkoita sitä, että haluaisin mennä sosialismin suuntaan, vaan tämä on tapa selkeyttää se, milloin valtio voi ryhtyä toimiin ja milloin taas ei, sillä todellisuudessa kun pankkikriisi äh, tulee ja kun jollain jäsenvaltiolla on suuria ongelmia, niin tulee aina esiintymään pyyntöjä, että julkinen sektori ryhtyisi toimiin. Tämä on joskus ainoa tapa päästä näistä peloista ja saada uudelleen lisää luottamusta ja uskottavuutta, että jonkinlaista julkista interventiota tarvitaan. Tällaisia kokemuksia on saatu kaikista tunnetusta systeemistä kriiseistä. Tämä on pyrittävä välttämään mahdollisimman pitkälle, mutta kun tällainen tilanne tulee vastaan, niin on varmistettava, että on kunnollista lainsäädäntöä, jotta voidaan varmistaa se, että tähän ei ryhdytä silloin, kun se ei ole tarpeellista. Pitää siis osata erottaa toista nämä tilanteet, ei ainoastaan se tilanne, milloin tämä on mahdollista ja milloin se ei ole mahdollista, milloin saa ryhtyä näin ja milloin ei saa. Ja joskus käydyssä keskustelussa tulee ikään kuin väärinkäsityksiä, eli kun suunnitellaan julkiselle interventiolle lainsäädäntöä, niin tämä ikään kuin avaa sille oven. Minä olen eri mieltä. Kun meillä on lainsäädäntö, niin me näin samanaikaisesti aikaiseksi kunnon kriteerit sille, milloin voidaan toimia milloin taas ei, ja milloin valtion on sitten lopetettava tämä puuttumisensa. Tämä on ollut minun ohjenuoranani ja tämä on yksi niistä asioista, joista haluaisin lisää tässä valiokunnassa keskustella myös varjoesittelijöiden kanssa. Ja Toinen asia sitten tämä bail-in-väline, velkojen alaskirjaus ja tämä väline, samoin kuin muut komission ehdottomat välineet, ovat tärkeitä välineitä, mutta tämä bail-in on ihan oma laatuinen välineensä. Siinä mielessä se on hieno niin kauan kuin sitä ei tarvitse käyttää. Se on hyvä, koska sillä on vahva ennakoiva ja ennaltaehkäisevä vaikeus, vaikutus, mutta sitten kun tulee systeeminen kriisi, niin se voi aiheuttaa ongelmia ja voi tulla tartunta sitten finanssimarkkinoille. Siksi olen esittänyt näitä muitakin välineitä, eli julkista puuttumista, julkisia toimia, näistä asioista on jo alettu keskustella varjostelijoiden kanssa, eli siitä, miten tämä väline, miten sitä voitaisiin kehittää lisää, jotta siitä tulisi uskottavampi ja jotta se soveltuisi paremmin systeemisen kriisiin. Ja tähän asiaan haluaisin palata vielä teknisemmin varjoesittelijän kanssa, mutta myös tässä valiokunnassa on mietittävä sen kehittämistä. Olisi ehkä hyvä määritellä vähän tarkemmin sitä, mikä velan osaa tulisi Belin välineen alaisuuteen. Ehkä tästä pitäisi puhua, mutta en tiedä. Joskus tiedämme ihan varmasti, mitä mieltä olemme ja joskus emme. Olen itsekin yllättynyt tässä yhteydessä. En oikein tiedä, mikä olisi paras ratkaisu. Eli niin, Olle Schmidt tässä katseli minua todella yllättynyt. Hän oli vielä yllättynyt, mä olen, kun tämän sanoin. Mutta on tärkeää, että ollaan avomielisiä siitä, miten peliniä käytetään. On varmistettava, että se tulee käyttöön silloin, kun sitä tarvitaan, ja on varmistettava, että se on todellakin uskottava väline pankkikriisin ratkaisuun. Ja nyt haluaisin jo lopetella puheenjohtaja, mitä tulee sitten kriisiratkaisun rahoitukseen, niin erinäistä syistä olen sitä mieltä, että meidän pitää tehdä selväksi, että sen pitäisi olla ennakkorahoitusta eikä jälkikäteen tapahtuvaa rahoitusta. Meillä on tähän kaksi syytä. Jos meillä on kriisiratkaisurahastoja, jotka rahoitetaan jälkikäteen, niin voidaan havaita, että rahaa ei löydy, kun systeeminen kriisi tulee ja kun meillä on jälkikäteisrahoitusta, niin rahaa ei ole kovinkaan paljon enää saatavilla. Eli tämä on aika lailla illusoorista. Mutta se on toinenkin seikka. Eli jos meillä on jälkikäteisrahoitusta, tämä tarkoittaa että sitä, että ne pankit, jotka ovat toimineet hyvin, joutuvat rahoittamaan ne, jotka ovat toimineet huonosti. Ja tämän sanoin myös kuulemistilaisuudessamme ikään kuin sanoisimme, että kaikkien hyvien yritysten pitää maksaa huonon yritysten kulut tai kaikkien huonon parlamentaarikkojen pitäisi maksaa hyvien parlamentaarikkojen virheet. E, ei meillä voi olla tällaista e, syyllisyyden jakoa, enkä lähde nyt ketään sormalla osoittelemaan. Mutta vakasti ottaen on tärkeää, että meillä on ennakkorahoitus, joka on jo pystyssä ja joka on uskottavissa ja joka on uskottava ja johon kaikki uskovat, sillä muuten se ei kannata ollenkaan. Ja sitten lopuksi puheenjohtaja, olen miettinyt myös sitä, miten voitaisiin talletustakujärjestelmää käyttää. Sanoin, että tämä pitäisi olla vapaaehtoista, että lainataan toisille jäsenvaltioille kriisitilanteessa rahoja. Mutta kaiken kaikkiaan olen sitä mieltä, että tämä asiakokonaisuus on hyvin tärkeä ja olen ylpeä siitä, että voin tätä asiaa työstää, millä olen saanut hyviä kokemuksia mielenkiintoista keskustelusta varjoesittelijöiden kanssa. Odotan nyt mielenkiinnolla sitä, mitä he aikovat sanoa, mutta myös tulevissa varjostelijakokouksissa käy varmasti mielenkiintoisia keskusteluja ja tämä on hyvin tärkeä elementti, jolla voidaan lisää vahvuutta antaa Euroopan unionille. Kiitos. Uh, thank you very much. Um, Elisa isn't here. Kiitoksia. Elisa ei ole täällä. Onko joku virallisesti hänen puolestaan puhumassa? Olle, sinäkö? Nej, det är det nog inte. Jag ska tala ut för mig själv senare, men ändå framföra då ett Elisa. Puhun kyllä tässä ihan omissa nimissäni. Elisa ei ole paikalla. Hän pahoittelee. Hänellä on sitoumus muualla. Siinä tapauksessa varjoesittelijät ensin, ennen kuin muut puhujat. Wolf. Kiitos. Kovasti minäkin puhun Saksaa, kun täällä on Itävallasta ja Saksasta vierailijaryhmä aiempia yliopistokollegoita, yrittäjiä, virkamiehiä. Tervetuloa Brysseliin, sanotaan sieltä. Ja joka vielä epäili sitä, että tämä asiakirja ei olisi tärkeä, mitä tänä, tällä lainsäädäntökaudella käsitellään, niin pystyivät vakuuttautumaan eilen Lontoosta tuleva vieraamme, kun teki selväksi, että jo pitkän aikaa, jos on halunnut asiaa tarkastella, on tullut selväksi, että monet pankit olivat suurissa vaikeuksissa. Ja siinä mielessä on hyvä, että komissio on nyt suhteellisen myöhään, mutta ei liian myöhään on tehty tämän ehdotuksen. Tässä liityn edelliseen puhujaan. Mielestäni se on kyllä tavoitteeseen johtava tasapainoinen yleisessä mielessä, mutta Kunnarin, Kunnarin kanssa olen samaa mieltä, että siinä yksityiskohdissa on parannusmahdollisuuksia ja niistä olisi lyhy- puhua lyhyesti. Samaan aikaan on komission ehdotus pankkiunionista. Ja siinä on kolme pilaria, pilaria valvonta, sitten pelastusrahasto ja siellä käsitellään myöskin tätä teemaa. Itse asiassa meidän pitäisi odottaa ennen kuin pankkiunionin keskustelussa tähän päästään, vaan niin kuin komissio nyt sen on ehdottanut, niin käsitellä se nyt tässä. Seuraavat huomiot, jossa olen Kunnarin kanssa samaa mieltä ja sitten ehkä muutama kohta kohdista, jossa ehkä jossakin kohdissa vähän, näin vähän eri tavalla. On selvää, että kaikki pankit ja investointiyhtiöt pitäisi olla soveltamisalassa, mutta täytyy kuitenkin kysyä, että missä mielessä pitää ottaa subsidiariteettiperiaate huomioon, että miten usein tällaisia pelastussuunnitelmia pitää tehdä, tekevät jäsenvaltiot ne vai onko joku keskusviranomainen hyvä, että Gunnar on ottanut nämä vakuudet siihen mukaan. Hän on puhunut, että nämä lainavakuutusjärjestelmät ovat sellaiset, että täytyy tarkastella kansallisesta. Ne ovat kansallisvaltioiden kompetenssissa. Ja jos sitten ollaan valmiita luotonantajina ryhtymään toimiin rajat ylittävästi, niin se on heidän asiansa. Muutama kohta vielä, jos uskon, että täytyy keskustella. Komission ehdotus tästä Beilinistä, että se pitäisi olla pelastussuunnitelmien tärkein asia, mutta kun, kun tässä otti esille tämä ennaltaehkäisevä vaikutus, se tietysti uhkaa hävitä, jos asiat tulevat vakaviksi. Eli jos tällainen alaskirjauksen väline luodaan peiliin, niin että meillä on potentiaaliset investoijat siihen myöskin tosiasiallisesti. Yhtä pankkia ei voida kuitenkaan lähteä tekemään sitä, että se ottaa osaa riskialttiiseen arvopaperin toisessa pankissa. Eli se johtaisi siihen, että ei eliminoida riskiä, vaan säädetään se toisille, sälytetään toisille harteille. Sen lisäksi kysymys on siitä, että kuka voisi tällainen investoija olla tällaisille papereille. Pitäisikö sen olla esimerkiksi va- vakuutuslaitokset? Niillä on se etu, että ne voivat pitkällä aikavälillä jakaa riskiä. Ja jos jotain menee pieleen, niin vakuutus ei vie sitä heti tuhoon, vaan että... Mutta se antaa kuitenkin mahdollisuuden käyttää tätä rahaa mahdollisimman hyvin. Sitten jos ne ovat eläkekassat, emme halua, että eläkerahasto osallistuisi Beilin välineeseen, ja sitten täytyy ilmoittaa, täytyy ilmoittaa eläkeläisille, että on no näin välillä menetetty. Mielestäni tässä täytyy vielä miettiä vähän, että kuka itse asiassa tappioiden tullessa, kaatumisen tullessa voisi olla hyvä investoija. Sitten on kysymys siitä, että mikä on sellaisten lainojen osa, joissa juoksuaika on vielä muun muutama kuukausi. Tässä oli kuuden kuukauden ehdotus. Komissio oli tässä pidättäytyvä. Yksi kuukausi oli sitä. Tässä vielä täytyy keskusteluissa puhua asiantuntijoiden kanssa, en tiedä tätä, mutta kysymys on myös se, että miten suuri tällaisen alleskeräyksen välinen pitäisi olla. Se, Houses of Finance Frankfurtin yliopistojärjestöjen kanssa sanovat 15 prosenttia koko varoista, ei riskialttista varoista. Niin, että ei painoteta. Eli tämä on oikea lähestymistapa. 5 prosenttia. Ja on, sitten on toiset, jotka sanovat, että pitäisi olla jopa enemmän. Mutta jos tarkastellaan sitä, että jo tässä oma pääomavaatimuksissa esitetään tiukkoja vaatimuksia ja lasketaan siihen mukaan, niin sillä tulee jo prosenttiosuuteen, joka on aikamoinen. Se on kovin vaativaa normaalille finanssilaitokselle. Olen sitä mieltä, että pelastus- ja purkamissuunnitelmat ei pitäisi olla pelkästään ryhmätasolla, vaan yksi, yksilötasolla myöskin. Ei pelkästään siellä, missä konsolidoidaan kansainvälisesti toimivissa yrityksissä myös tytäryhtiötasolla, koska muuten tulee se ongelma, että mikä on kotijäsenvaltio, mikä on vastaanottava jäsenvaltio. Ja sitten, missä tällainen virastusviranomainen pitäisi perustaa? Onko se, pitäisikö se olla lähellä valvontaa? Olisiko se erillinen viranomainen? Pitäisikö se olla mahdollisesti valvonnan sisällä, mutta organisatorisesti ja oikeudellisesti ehkä erotettu toisistaan? Se on yksi kysymys, joka vielä täytyy selvittää ja on vielä auki. Olen Kunnarin kanssa samaa mieltä, kun sanoo, että bail-in, niin kuin se nyt on ajateltu, niin siinä pitäisi olla mahdollisuus siinä, että olisi valtion väliintulo. Historia mielestäni osoittanut, että on kovin todennäköistä, kun katsotaan seuraavaa paria vuotta, enkä puhu edes ylihomisesta, voi olla viiden vuodenkin päästä vielä kriisi. Silloin finanssilaitokset eivät ole niin, niin vielä varusteltu näillä välineillä, että ilman veronmaksajien apua selvittäisiin. Ainakin suuri vaara siihen on, että näin on. Ja siinä mielessä uskon, että kun eh, ehdottama menetelmä on järkevä, hän puhuu kokemuksesta. Hän oli poliittisesti tärkeässä asemassa 90-luvulla Ruotsissa, kun siellä pankkisektori murtui. Hän puhuu, mistä, tietää, mistä hän puhuu. Ja viimeinen kohta on, tämä on tietysti selvää, että, että nämä rahastot, sekä pelastusrahasto että vakuusrahasto täytyy rahoittaa etukäteen. Eli ei voi olla nyt niin, sitten, kun jotain tapahtuu, niin sitten vasta sanotaan, että ruvetaan mobilisoimaan rahaa. Tässä on jäsenvaltiot ainakin tekevät sen nyt 50 vuoden päästä, että se ehkä muuttuu, mutta se täytyy yhtenäisten sääntöjen mukainen. Ongelma nyt tällä hetkellä on, että eri valtiossa ollaan jo pankille perittäviltä maksuilta rakentaa jo rahastoja, mutta eri tavoilla niitä käytetään. Ruotsissa käytetään valtionvelan vähentämiseen, muissa maissa säästetään, mutta niissä on eri säännökset ja eri määrät ja niitä peritään eri, eri tavalla ja tämä täytyy yhtenäistää. Muuten meillä ei ole mitään yhtenäisiä kilpailuolosuhteita finanssilaitosten ja maiden välillä. Yleisellä tasolla täytyy sanoa, että kunnar on hyvin pakannut tämän yhteen ja, ja hyvin hedelmällistä keskustelua tässä on jo varjoisteturin kanssa ollut ja olen varma, että tässä päästään järkevään ratkaisuun yhdessä. Uh, thank you. Um, I've got... Kiitos. Philip olisi seuraavana. Chair, uh, Gunnar, you made me mad because when you said that there's a wide... Gunnar, minä tässä nyt vähän vihastuin, koska kun sanoitte, että täällä on yleisesti sitä mieltä, että ei pidä sosialisoida tappioita, ja mainitsitte tässä, että kaikki ovat samaa mieltä, sanotaan sosiaalisesti ja muut, mutta vihreät jäävät mainitsematta. Niin kyllä se oli siellä rivien välissä. Niin, eikä täällä Irlantiakaan mainittu sitä paitsi. No niin, vakavammin. Ja no, jos nyt menen tähän mietintöön, me jo puhuimme komission ajatuksista ja tähän en enää paneudu. Mitä tulee tähän bail-inniin siis? Olen samaa mieltä siitä, että tämän välineen on oltava käytettävissä. En voi hyväksyä sen poistamista, mutta tuskin sitä haluatte. Ja haluaisin kiittää teitä kuulemisesta, joka meillä oli. Se oli kaikkein hedelmällisimpiä keskusteluja, mitä ollaan koskaan käyty tässä valiokunnassa näistä asioista. Eli se oikein hyvä muoto. Me tarvitsemme sellaista velkaa, joka on alaskirjauskelpoista todella ja on sen takia määriteltyä tarkkaan, kenellä sitä on oltava. Ja tiedämme, että suurin ongelma sen käyttöön on mahdollinen dominoefekti, niin siksi sitä ei voi olla sellaisilla instituutioilla, jotka voisivat sitten näin levittää systeemistä kriisiä. Ja voin todellakin yhtyä siihen, mitä Wolf on täällä sanonut. Teille pitää miettiä, kenellä näitä tällaisia välineitä voi olla. Ja jos jollain instituutiolla ei ei voi olla tällaista alaskirjoituskelpoista velkaa, niin sitä ei voi olla primaritasolla eikä myöskään eh, johdannaisten kautta eh, toisellakaan tasolla tämä ei sovi. Eli jos pankilla ei voi olla toisen pankin alaskirjauskelpoista velkaa, niin sitten tämä on selvästi kiellettävä. Ja sitten toinen ajatus joka koskee valtion interventiovälineitä. No tämä on kyllä viimeinen mahdollinen keino ja tämä on täällä mainittava, mutta kaksi kommenttia tähän liittyen. Minusta tämä on melkein sama asia kuin joukkotuhoaseet. Eli tämä on vähän niin kuin ydinase, joka on olemassa, on parempi, että sitä ei käytetä, mutta vihollinen ei saa koskaan tietää, milloin se on tarkoitus ottaa käyttöön. Eli tässä ei voi olla mitään automatismia. Ja näin sitä pystyttäisiin käyttämään niin, että voidaan johtaa pankin johdon toimia. Eli tämän tämä ei saa olla ennakoitavaa, mutta se mikä on ennakoitavissa on, että tämä on todellinen ydinpommi, koska tämä näin sitten eh, sulkee syrjään kaikki osakkeen omistajat. Ei voi olla sellaista eh, valtion interventiota, joka pelastaisi muut eh, velalliset tai osakkeen omistajat. Tämän pitää olla selvästi ennakoitavissa, mutta se, että missä tapauksessa valtio ryhtyy toimiin, tätä ei pidä etukäteen tehdä liian selväksi. Ja sitten kolmas seikka, havaitsin, että täältä olette poistanut tietyt säännöt, joissa sanotaan, että jos tämä elvytyssuunnitelma ei pankille sopii, niin sitten pitää sopeuttaa pankki elvytyssuunnitelmaan. Kriisinratkaisu viranomainen yhdessä valvojan kanssa, heidän on voitava Eh, muokata uudelleen pankki sellaiseen muotoon, että se on eh, mahdollinen kriisiratkaisun kohde. Ei voida sanoa, että on olemassa sellaisia laitoksia, joita, joiden kriisiä ei voida ratkaista. Ja sitten vähän eh, muutitte stressitestien alaa, ja sanotaan, että olen sitä mieltä, että haluaisimme paljon erilaisia testejä, vaikka on vaikea suunnitella etukäteen mitään systeemistä kriisiä. Varmasti kun siihen joudutaan, niin sitten tulee valtion toimia, mutta on kuitenkin sellaisia tapoja, joilla voidaan välttää pankkien altistuminen systeemiselle kriisille voi olla esimerkiksi vähemmän kytköksiä ja voidaan tehdä päätös siitä, kuinka paljon kytköksissä ollaan toisiin laitoksiin tämä lisää kestävyyttä. Ja sitten jos ajatellaan kriisinratkaisua viranomaista ja valvojaa, laitetaanko ne saman katon alle vai ei. No tästä voidaan keskustella. Minä, se, mitä minä erityisesti haluan, on tehokasta toimintaa. Eli haluan sellaista, joka todella on toimintakykyinen ja sitten kun on ryhtyä toimii, niin en halua, että tässä tehdään päätöksiä liian monella taholla, vaan haluan, että johtotasolla voidaan päätöksiä tehdä ja panna täytäntöön. Tästä lähden liikkeelle ja olen samaa mieltä Wolfin, mielessä, Wolfin kanssa siitä, että tarvitsemme eh, kriisin ratkaisusuunnitelmia yhtymien tasolla ja myös alueen tasolla meidän pitäisi sulkea pois eh, talletustakuujärjestelmät pois kaikista kriisin ratkaista, kriisinratkaisurahastot pitää raita etukäteen, niin kuin on sanottu. Sitten menetään pankkiunioni asiaan. Yhden ainoan valvontajärjestelmän ja yhden ainoan valvojan aikaansaaminen Euroopan pankeille ilman, että on yhtä ainoa kriisinratkaisu ja talletusten takuujärjestelmä, niin tämä ei toimi. Tämä on sama asia kuin CRD 4 yhteydessä kriisinratkaisuun liittyen. Miksi meidän pitää jäädä nyt odottamaan taas kerran uusia tekstiä? Meillä on nyt teksti pöydällä. Tämä on nyt nyt hyvä mahdollisuus hoitaa tämä homma oikein. Ja meidän pitäisi nyt tässä yhteydessä korostaa sitä, että tarvitaan ei ainoastaan kriisinratkaisu viranomaisjärjestelmää tai järjestelmää taltustakoille tai rahastojärjestelmää, vaan kaikki ne, jotka haluavat johonkin tulokseen päästä, niin pitäisi lähteä integroidun kriisiratkaisurahaston ja talletus, Rahaston suuntaan. Tätä tarvitsemme, mikä muu ei auta. Ja sitten vähän filosofisemmin. Gunnar, sinä sanoit, että me yleensä olemme aika varmoja siitä, mitä mieltä olemme poliitikkona. Ja tässä tapauksessa sanoitte, että olette epävarma ja voin olla ihan samaa mieltä. Ei nyt saa toimia niin kuin tietäisimme aivan tarkkaan, mitä on tehtävä. Ei tämä ole mitään täsmätiedettä. Kun tätä aletaan käyttää siihen, että mitä ei tehdä, no tietysti poliittisten ja liikepäätösten tekeminen ei ole mitään eksaktia tiedettä. Ja kun päätetään, mitä tähän lainsäädäntöön laitetaan tai mihinkä muualle tahansa, niin virheitä voi aina tapahtua. Mutta pitää myös tehdä selväksi se, että se, että ei muuteta nykyarkkitehtuuria, tämäkin on päätös, josta on omat seurauksensa. Ja siksi mielestäni meidän on myös mietittävä, mitä tapahtuu, jos mitään ei tehdä. Ja tämä ei nyt ole varten ottaa vaihtoehto. Jos muutetaan systeemin parametreja ja sen arkkitehtuuria, niin ehkä erehdymme. Ehkä tulee virheitä ja on myönnettävä, että meillä ei nyt ole mitään tarkkaa tieteistä tietoa siitä, miten talous tulee toimimaan, mutta ei tämä ole, saa olla nyt verkkaan sille, ei ryhtäisi toimiin. Se, että sääntelyä ei ole, niin se on johtanut juuri tähän tilanteeseen. Emmekä enää halua palata tähän tilanteeseen. Ja Wolf toivottavasti seuraa systeemistä kriisiä ei kahden vuoden kuluttua tulee. Tämä on tietysti mahdollista, mutta tällä työllä varmasti voimme ennalta vähän ehkäistä tilannetta. Kiitos. Thank you very much. And thank you for all the work that the rapporteurs and shadow... Kiitoksia varjoesittelylle esittelylle tästä työstä. Me kaikki varmasti haluamme rikkoa tämän kierteen, että pankit voivat lainaa, lainaa, lainata ja sitten veronmaksajat pelastavat ja pelastavat. Ja tämä moraalikatoriski halutaan välttää. Olen samaa mieltä, kun sanotte, että täytyy sopia yhteisistä säännöistä, yksittäisistä säännöistä niin nopeasti kuin mahdollista, mutta säännöt täytyvät olla hyvät. Ehkäpä olisi mielenkiintoista tulla johonkin näistä tri- trilogeista, joita puhutaan pääoma- jossa puhutaan pääomavaatimuksista. Mielestäni ei ole ammattimasta odottaa, että parlamentin jäsenet saavat 160 sivua uutta tekstiä lokeroonsa yön yli sitten neuvottelisivat niistä seuraavana päivänä. Eli tämä ovat hyvin vakavia, vaikeita keskusteluja. Teemme yhteistyötä oikein hyvin äh, meppiryhmänä, mutta täytyy tehdä myös asian ammattimaista työtä. Eli silloin aikataulukin pitäisi olla ammattimainen. Samaa mieltä olen siitä mieltä, että valtion pitäisi jättää Väliin tulla tekemättä ennen kuin johto voi todellakin, ei ole, ennen kuin johto ei enää ole va- kykenevä johtamaan, mutta kuitenkin kriisiratkaisu suunnitelmat, sen pitäisi kattaa kaikki pankit. Olen huolestunut siitä, että olette näyttäneet antavan jäsenvaltiolle mahdollisuuden sanoa, pienemmät pankit eivät tarvitse mitään pelastussuunnitelmia ja katsotaan kriisin läksyjä, opittuja läksyjä, niin joissakin maissa olivat juuri pienet pankit, jotka aiheuttivat tämän systeemikriisin alun. Eli olisi hyvä, jos pienillä pankeilla on kevyempi järjestely, mutta se, että jotta ne voisivat sanoa, että en halua kokonaisia osia pankkialasta, että niiden ei tarvitse jotain pahimman onnettomuuden suunnitelmia tehdä sinne mennä liian pitkälle. Olen samaa mieltä siitä, että isäntämään viranomaisille annettaisiin valtaa sanoa, että Tämä ei pelkästään näitä suunnitelmia ole ryhmä, ryhmän tasolla, vaan myös tämä home host asia mukaan. Ja sitten tämä alaskirjauksen väline ja miten paljon alaskirjataan. Tämä on kovin hankalaa. CRD-trialogi viimeksi me parlamentin jäseninä meille luennoitiin komission puolelta niin, että ei tämän taloussyksyn aikana aseteta lisävaatimuksia pankeille ja täytyy todeta, että huomata, että on prosyklinen asia, että jos halutaan enemmän pääomaa juuri nyt näinä taloudellisena vaikeina aikoina, että olisi tällainen vaiheittaisuus. Minua kyllä houkuttelee tämä ajatus, että olisi eri kategoria siitä, että mikäli siellä olisi kirjaukseen kelpoista pääomaa tai velkaa, jota jota omistavat vain sellaiset muut kuin laitokset kuin pankit. Että jos pankki kaatuu ja sitten täytyy alas kirjata, niin sitten se ei tartu muihin pankkeihin. Tämä tietysti tuntuu haukuttavalta, mutta kuka sitten kirjaa? Onko se eläkerahastot? Mitä se sitten merkitsee elä, eläkkeelle? Vakuutuslaitokset käsallisi, mitä sitten vakuutus, vakuutusille käy? Eli se kukaan tämän välineen omistaja hallitsee, sillä on poliittisia ja taloudellisia vaikutuksia. Ihan rehellisesti sanoin, että jos minä olisin suuri vakuutuslaitos, niin äh, olisi ihan hyvä, että voisi olla sellainen mahdollisuus välistä, jonka vain minä voin ostaa, että miten mehukasta sen hinta sitten olisi ja tuotot, kun siinä on niin rajoitettu määrä ostajia. Puhutaanko nyt 5 prosenttia pankkien kokonaisvaroista? Eli en oikein vielä äh, haluaisi ehdottaa tätä eri osaa sellaiselle velalle, joka voisi olla Beilin välineen alla. Meidän täytyy kuulla myös muita, jotka sanovat, että yritetään pitää soveltamisala, se mikä olisi alaskirjattavaa, niin laina kuin mahdollista. Niinpä esimerkiksi täysin hyväksymätöntä, että voisi että voisi tulla tilanne, jossa ihmisten täytyy asettaa käyttöön rahaa, pääkaupunkiseudulla esimerkiksi, mutta että sillä olisi vaikutusta pääomaan, niin ei sitten sen voi antaa tapahtua toisessa kriisissä. Eli niin laaja kirja, velkaa, jotka voidaan asettaa Beilin välineeseen. Mutta tietysti prosyklisyys ja ajoitus ovat täysin moni, hyvin mutkikkaita asioita. Olen samaa mieltä, että joskus tarvitaan sitä, että yleisö veronmaksajat tulevat mukaan, että sillä pitäisi ostaa likviditeettiä, mutta ei pitkän ajan omistajuutta. Pankkiirit ovat joskus huonoja johtamaan pankkeja. Poliitikot voivat olla vieläkin huonompia siinä. Sitten DGS-asia talletussuojajärjestelmää. Se voi olla oikein avuksi joissakin maissa, joissa on verkosto kovin paljon pieniä pankkia, mihin nyt ei haluta päätyä. Että jos talletusjärjestelmät harmonisoidaan, niin ne, jotka ovat vähemmän voimakkaita ja muut maat, joissa ei ole etukäteen rahoitettuja DGS ja tällaiset ovat täysin merkityksettömiä. Ja kun sanon sen, että jos velka ei ole oikeuta velkaa, koska se maa, joka sen liikkeelle laskee, taitaa olla ruotsalainen malli ymmärtääkseni, voi sanoa, että ei sitä lasketa oikeaksi velaksi. Ja jos pankin ei tarvitse pitää pääomaista vastaan, ja jos pankki ei voi pitää sitä likviditeettinä, likvidinä varana, niin kaikki tämä on seisoo savin jaloilla, eikä sillä ole merkitystä talletusten suojana. Mutta sitten on sellainen järjestelmä, jossa to, muut konkurssitilanteessa antavat muille varoille kuin eurooppalaisille äh, preferenssiä. Jos olisi amerikkalainen, kiinalainen, australialainen pankki, niin niiden tallittajat pelastettaisiin ennen mitään, ennen mitään eurooppalaisia yhtiöt, joilla olisi tytäryhtiö siellä. Ei siinä ole kilpa- yhtäläiset kilpailuolosuhteet. Tätä se täytyisi tutkia myös, että miten kolmansien, kolmansien maiden kysymyksiä tässä käsitellään. Toinen herkkä asia tässä on tämä sitova välitysmenettely ja valtuudet, jotka siihen annettu, niin CRDS sitä käydään myös tällä hetkellä. Ja ennen kuin tämä asia pankkiunioniin liittyvät pankkiviranomaiset ja sen toimivaltuudet, niin kun näitä ratkaistaan, niin tämä välitysmenettelykin on arkunut asia. Paljon tässä on tehtävänä ja tässä tehdään läheistä yhteistyötä. Right. Uh, I don't have Nicholas Schuntis here. Nicholas Schuntis ei ole täällä. No niin. Puheenvuoropyyntölista. Täytyy katsoa, tuleeko tähän vielä muita. Minä itse olen Ludvigson, Peter Simon, Ulle Schmidt. Oliko muita puheenvuoropyytäjiä? Tiedän, että komissio jos on aikaa, mutta prioriteetti on nyt jäsenillä ensin. Ole Ludvigson, oletko valmis? Mikrofonia. Varsågod. Kommer ta lite allmänna synpunkter på det som... Niin, yleisiä kommentteja ensinnäkin siitä, mitä Gunnar sanoi. Minun ei ehkä nyt kannata mennä tässä yksityiskohtiin. Olen sitä mieltä, että Gunnar mietintöluonnoksessaan on esitellyt tällä joitakin myönteisiä kohtia. Ensin, ensinnäkin on tärkeää, täsmentää lähtökohdat. On selvitettävä tilannetta, jolloin viranomaisten puuttuminen on asiallista. Mutta se, mikä täällä on hieman kiusallista, se on tämä Gunnarin kokonaiskanta. On ymmärrettävä, että pankkisektorin ja valtion väliset linkit tulevat vahvistumaan – tämän tyyppiset linkit ikään kuin johtivat tähän kriisiin. Pankki, se, pankkit johtivat toinen toisensa kielteiseen kierteeseen. Tämä on tuhoava dynamiikka. Ja pankkiunionin keskustelussa tämä ongelma on ratkaistava. Gunnar on valinnut sen tien, jossa linkkejä vielä vahvistetaan. Tämä kyllä saattaa olla minulle ongelma. Hän perustelee tätä niin, että käytetään välineitä, jotka menevät hyvin pitkälle. Esimerkiksi tämä Beilin väline, tämä velkojen alaskirjausväline. Nämä ovat varsin syvälle meneviä toimia. Kulla, kunkin jäsenvaltion olisi pärjättävä omillaan. Uskon, Gunnar, että valtiolla pitää olla hyvin tarkkaan määritelty rooli. Kokonaisuudessaan olisi ehkä katsotaan, mikä rooli on, pitäisikö sitä laajentaa. Minun käsitykseni ja vaikutelmani on se, että olisi tutkittava myös sitä, mitä muualla tehdään. Katsotaan vaikka Yhdysvaltoja yhtenä esimerkkinä. Tietenkin lähtökohdat ovat erilaiset Euroopan unionissa ja Yhdysvalloissa, mutta mm, amerikkalaiset ovat olleet nopeampia tekemään päätöksiä, kun ajatellaan tilanteen hallintaa ja käsittelyä. Ei kaikkea pidä sysätä veronmaksajien kannettavaksi. Yhdysvallat ovat toimineet välittömästi, kun Yhdellä pankilla on ollut ongelmia ja moni, monet pankit Yhdysvalloissa äh, likvidoitiin ilman julkisten varojen käyttöä. Kuinka tämä olisi voitu tehdä Euroopassa? Ei tietenkään pidä mennä tällaisessa keskustelussa liikaa yksityiskohtiin, vaan on todella ponnisteltava, jotta saataisiin aikaan kokonaisvaltainen kuva. Gunnar, olen oikein tyytyväinen siitä, että olet vähän lähentymässä sosialismia. Näet jo hieman valtioidenkin puuttumisen asiaan. On hienoa, että ryhdyt heiluttamaan punaista lippua. Kiitoksia. Right, uh, thank you much. I, I put myself on... Kiitoksia. Laitoin itseni puheenvuoropyyntölistalle ja puhun nyt. Gunnar esityksessäni on paljon mielenkiintoista ja paljon siitä menee oikeaan suuntaan. Olen paljon samaa mieltä myöskin Wolfin ja Vikin kanssa. Alaskirja, velan alaskirjauksen asiasta olen samaa mieltä monista huolenaiheista, joita on otettu esille. Minusta näyttää siltä, että, että vakuutuslaitoksista tuli pankkien vakuuttajia tavalla tai toisella, kuten Viki viittasi, niin CRD että siinä Solvensin osalta jälleen kyynelehdittäisiin, että ei niin ole helppo sanoa, että vakuutuslaitos voi ottaa pitkän aikavälin riskin, kuten Wolf sanoi, kun siellä täytyy ottaa huomioon ne muutokset, jotka sillä lainsäädännössä tehdään, eli täytyy olla koordinoitu. Eli se, mitä tarkoitus 31 on, niin siinä itse asiassa Miten se saavutetaan, se on haastavaa. En ole vakuuttunut siitä, että olisi kovin pieni preemio siinä, jota näytetään ehdotettavan peilin välineelle. Ja kun kuulemistilaisuus oli, niin ajatus näytyy olevan, että yksittäinen tapahtuma, koska peilin väline ehkäpä olisi Euroopan laajuinen, niin se on paljon turvallisempaa, mutta sitten jos tulee pankki banking-kriisi, niin se on itsessään hyvä mekanismi kriisin leviämiseen vakuutussektorilla, jos niillä on joku 5 prosenttia pankkivarallisuudesta niiden velassa taas se minua huolestuttaa. Myös se, että seuraava kriisi ei ole samanlainen kuin mikä nyt on, ei joten menetelmät menetelmikin täytyy olla ehkä erilaiset. Sen pitäisi ei sulkea pois sitä, että määrittelisimme, että mitä menetelmät voisivat olla tietyn tyyppisille tapahtumille, joita saa tai, tai sinne ennakoida, kunhan ne vain ovat joustavia, jotta voidaan vastata siihen, mitä ei voitu ennakoida. Sitten ne olisivat hyödyllisiä. Mietin tässä, että miksi poistit sen säännöksen siitä, mitä EBA voisi tehdä ESPRn kanssa teknisistä standardeista. Tekniset standardit 45 tarkistus. Olen samaa mieltä huolenaiheesta. omistusoikeudesta ja kun katsotaan osakkeenomistajia pääomaa, tarkastellaan pitäisikö olla likviditeetti laukaisin, myöskin pääomalaukaisin sen lisäksi kun palataan CRD4, niin nämä ovat kaikki hyvin herkkiä asioita. Toivon, että tulevaisuudessa pystyisimme paremmin tähän, koska kuten ESPn puheenjohtaja sanoi, tai johtaja sanoi, että pankeilla ei ollut pääomaa. Eli on vaikea sanoa, mikä on ero pääomakriisin ja likviditeettikriisin välillä. Jos ei ole pääomaa, niin kyllähän silloin likviditeettikriisi tulee. Ja niin mielestäni tätä täytyy miettiä syvällisemmin. Mutta onko se täysinkään oikein likviditeettilaukaisimet sieltä poistaa, mutta olen samaa mieltä huolenaiheesta, jos ajatellaan omistusoikeuksia, että jos sitten osoitetaan, että tapahtuma ei itse asiassa ollut pääomatapahtuma, ja jos nyt historiallisesti tarkastellaan, niin näin on. Seuraavaksi listalla on Petteri Simon, ole hyvä. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, und auch vielen Dank an... Äh... Kiitos puheenjohtaja, kiitos Gunnarille tästä jännittävästä mietinnöstä. Puhun vain itseni puolesta. Haluaisin esitellä omat kantani tässä lyhyesti. On hyvä, että mietinnössä ei nyt sekoiteta näitä rahastoja, että sijoitus tai erotetaan nämä elvytys- ja kriisiratkaisurahastot. Eikö siis koko toiminnan tavoite pitäisi olla, että tämä noidankehä valtio- ja pankkien välillä valtionvarojen ja huoneen pankkien rahas, rahoittamisen välillä katkaistaan. Ja kun ajatellaan näitä pääomaa, piristyksiä ja muita välineitä katson, tarkastelen kriittisesti. Eli pitäisi pääfokus kiinnittää siihen, että talletustakujärjestelmät kriisiratkaisurahastot, niillä on tarpeeksi varoja, jotta valtiovälin tulo voitaisiin pitää mahdollisimman pienenä. Ja tässä taas haluaisin viitata siihen, jälleen kerran siihen, että mikä on taloudellisten järjestelmän ja kriisiratkaisuun rahaston rahamäärät, ne eivät näytä olevan tarpeeksi suunnat. puolitoista prosenttia talletustakuun järjestelmässä sitä parlamentti tässä haluaa. 1,5 prosenttia katetuista säästöistä. Myöskin sinun mietintäsi, Gunnar, talletustakuu ottaa sekin, senkin siellä huomioon. Eli jos tästä lähdetään, niin tullaan suurempaan rahoitustarpeeseen tässä kriisiratkaisurahastossa. Jos katsotaan Saksan pankkeja, paljonko siellä on säästöjä. Ja sitten verrataan siihen, että 1,0 prosenttia, 1 prosenttia taetuista säästöistä, niin verrataan sitä koko Euroopan lakuun, niin tulee selväksi, että kaikki talletustakujärjestelmät eivät voi kattaa näin suuria määriä. Jos ajatellaan vaikka Dexian säästöjä, niin edes kaikki järjestelmät Euroopassa eivät voi sitä kattaa. Eli mitkä ovat nämä määrät? järjestelmän välillä, joka itse parlamentin ehdotuksessa ei ole optimaalinen, joka pitäisi olla vielä, sillä pitäisi olla suuremmat varat. Ja vedotaan sitä kriisiratkaisurahastoon, jota tietysti yritämme välttää tässä ja sen sijaan, että saadaan se itsenäiseksi hyvin sellaisella järjestyksellä on todellakin tarpeeksi varoja. Ulle seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Puhun ehkä omaa kieltäni tällä kertaa. Käydän äidinkieltäni. Koska esittelijän tässä ruotsalainen, niin voimme käyttää ehkä samaa kieltä. Eli kuulkeet korville. Kiitos. Haluaisin kiittää Kunnaria tästä erinomaista työstä. Ja Sait tähän mukaan lähes kaikki keskeiset, keskeiset asiat. Havaitsit myös tältä tietyt ongelma- ja harmaa alueet ja niillä osin, niiltä osin onkin selkeästi ja rohkeasti toimittava. Kollegani osoittikin näitä kohtia sormella. No meitä on täällä kolme ruotsalaista. Ei tästä pitäisi tulla mikään Ruotsin sisäpoliittinen keskustelu. Bolungren oli täällä joitakin viikkoja sitten. Meillä oli kuulemistilaisuus ja Bolungren, joka oli 90-luvulla asiasta vastaava ministeri, ja minä olin Gunnarin kanssa tuolloin Ruotsin parlamentissa, niin Tuolloin Bo Lundgren oli se henkilö, joka teki hyvin kiinnostavia ehdotuksia. Gunnar tuolloin ratkaisi hyvin arkaluontoisen tilanteen. Kyseessä oli oikeastaan Ruotsin kruunun kalleudet Wallenberg-pankki, joka tuolloin oli vaikeuksissa ja tästä tuli suorastaan ministerin kriisi. Bo Lundgren tuolloin sanoi, että ehkä huomanneet, mutta hän sanoi useaan kertaan, niin nythän hän on valtiovarainministeri, niin hän todella sanoi useaan kertaan, että ei pidä koskaan sanoa, että ei pitäisi julkisten varojen kautta puuttua tilanteeseen. Ja näin juuri Gunnarkin sanoi. Ja tästä ruotsalainen kolleganikin ironisesti puhui. Meidän on oltava avoimia tällaisen tilanteen varalta. Ja nyt minulla olisi poliittinen kysymys. Tässä mielessäni on tarkastus 40 ja systeemiset riskit. Täällä kyseessä on harmaa alue. Jotkut kollegat tämän mainitsivatkaan. Kuinka tässä tilanteessa voidaan tämä tulkita? Mikä on systeeminen kriisi? Tämä on se vaikea tilanne, jossa olemme. On todella tosiasioiden pohjalta katsottava, mikä tilanne on ja aloitettava poliittinen keskustelu. Sitten toinen kysymys, joka tuli esiin. Milloin voisimme ajatella, että tällainen tarttumisvaikutus alkaa Tämä asia on käsitelty eri tavalla Yhdysvalloissa, mutta Yhdysvallat on tietenkin liittovaltio. Siellä on toimintavälineet, jotka eroavat meidän välineistämme. Ne ovat aivan toisella tasolla. Tämä onkin aika omituinen juttu, koska minä vastaan näistä sijoittajien kompensointijärjestelmistä. Tähän liittyy myös takuut ja vakuusjärjestelmät. Simon on tässä va- varsinainen esittelijä, rahoitus etukäteen, tarvitaanko sellaista? Meillä on kansalliset järjestelmät, jotka tulevat pysymään pystyssä, eikä pitäisi vaarantaa julkisia varoja toki, toki, mutta eikö jonkinlaisessa tilanteessa – kun myrsky on päässyt valloilleen, niin eikö silloin pitäisi ajatella jonkinlaista eurooppalaista solidaarisuusmekanismia? Tämän tyyppiseen pyrimme sijoittajien kompensointimekanismin kautta. Sanoitte, että tällainen etukäteisrahoitus on hyvä ja kussakin valtiossa on omat tavoitteet, mutta sitten viiden vuoden päästä voi olla, että tulisi velvoite lainata varoja tietyissä tilanteissa, ei nyt 10 prosenttia niin kuin ehdotettiin, mutta 5 prosenttia. Nyt haluaisin esittää kysymyksen sinulle. Olisiko mahdollista, että olisi jonkin muotoinen solidaarisuusmekanismi Ruotsin tiedotusvälineessä. George Soros ja sitertiin sanottiin, että Eurooppa yhä enemmän kääntyy solidaarisuuden puolelle eri valtioiden puolella. Soros kirjoitti näin Ruotsin mediassa ei voi olla niin, että jokainen jää näpertelemään omaan nurkkaansa, omaan valtioonsa ja, ja julistamaan, että nämä ovat meidän rahojamme, meidän ei pidä auttaa ketään muita. Ne, jotka ovat ö, sössineet, niin hoitakoot omat asiansa. Ehkä ei, ei ymmärretty, että on tehty väärin. On, on myöskin annettava ohjeita, viitoitettava tietä, kuinka olisi hyvä solidaarisesti auttaa toinen toisiamme myrskyn silmässä? Tämä olisi hyvin tärkeä kysymys, jonka esitän sinulle, Gunnar. Voitaisiinko tähän ehdotukseen ottaa mukaan solidarisuusmekanismi? Thank you. We, we have time for the commission, Gunnar. Kiitoksia. Komissiolle on aikaa, jos Gunnar haluat kuulla komission puheenvuoron. Joten Mario. Good morning everybody and thank you very much, Chairman. Huomenta ja kiitos puheenjohtaja, että saan puheenvuoron. Muiden puhujan lailla haluaisin minäkin ensin kiittää Gunnaria tästä mietinnöstä hänen tekemästään työstä. Me olemme jo lyhyesti asiasta keskustelleet. Keskustelun pitäisi vielä palata monta kertaa. Meillä on sellainen hyvä työskentelyperinne teidän kanssanne. Olen Wolf Lintzin kanssa samaa mieltä siitä, että tämä on kaikkein tärkeimpiä aiheita – Näinhän sen huomaa, että kun kone hajoaa, niin se oli tärkeää ja tällaista tapahtuu näin kriisiaikaan. Voidaan havaita, että nämä ovat todella tärkeitä. Nyt pitää toimia päättävästi kaksi seikkaa, jotka haluaisin mainita ensinnäkin se, että esittelijä ja kaikki muut puhujat ovat täällä korostaneet etukäteisrahoituksen tärkeyttä. Voimme täysin yhtyä tähän analyysiin. Ja toinen nostan se seikka, mihin jotkut teistä ovat viitanneet, että komissiolta meni ehkä muutama kuukausi enemmän kuin olisi toivottu esityksen saamiseen, mutta se on nyt edessämme ja nyt pitäisi kiireesti sitä työstä. Tässä yhteydessä haluaisin siis kertoa, mihin pitäisi kiinnittää huomiota. Mietinnössä ne on kaikki mainittu ja varmasti niistä vielä keskustelemme ja kertoisi vielä, miksi pidän näitä asioita tärkeänä. Tärkeimpiä ovat ne vaatimukset, jotka liittyvät elvytys- ja kriisinratkaisusuunnitelmiin. Olemme sitä mieltä, että elvytys- ja kriisinratkaisusuunnitelmille asetettavat vaatimukset on pidettävä suurina ja pitäisi olla aikaisen puuttumisen mahdollisuuksia, kun tämän ehdotuksen teimme, niin sanomme, että tässä on kolme osiota. Ja kolme osiota ovat elvytys- ja kriisiratkaisu, suunnitelmat, nopea puuttuminen ja sitten nämä kriisiratkaisuvälineet, muun muassa Beiliin. Eli nämä kaksi ensimmäistä ovat myös hyvin tärkeitä. Esimerkiksi tämä erityisjohtaja meidän ehdotuksessamme on sellainen ajatus, että häntä voidaan käyttää kaikissa vaiheissa, myös varhaisissa puuttumisvaiheissa. Eihän mistä tahansa syystä, vaan siksi, että joissain maissa on olemassa tällainen mekanismi ja sitä on käytetty ihan menestyksekkäästi ja siksi se pitäisi pitää täällä. Tämä on siis ensimmäinen ala, johon pitää kiinnittää huomiota. Ja sitten asiat kaksi ja kolme, kun menemme kriisinratkaisun välineisiin, niin tässä tärkeällä siellä on velkakirjan arvon alaskirjaus. Ja minusta tuntuu, että sekä mietinnössä että tällä huoneessa todella halutaan, että Beilin väline saataisiin toimimaan. Herra Högmark sanoi, että on varmistettava, että se todella eh, on käytettävissä silloin, kun sitä tarvitaan. Ja siksi komissio on tässä miettinyt laajempaa alaa täällä mietitään vielä laajempaa alaa tai vähemmän laajaa alaa, mutta laaja ala varmistaa sen, että silloin kun se on käytettävissä, mm, tai kun sitä tarvitaan, niin se on todella käytettävissä. Jos meillä on laaja ala, niin on olemassa paljon suuremmat mahdollisuudet tähän alaskirjaukseen. Ja sitten meillä on työkalupakki ja sen äh, laajentaminen. Herra Högmark selvästi kertoi, mitä täällä halutaan tehdä. Ja voisin sanoa, että tähän suhtaudumme aika myönteisesti kunhan sille luodaan kunnon puitteet. Tällä tarkoitan sitä, että suhtaudumme asiaan myötymisesti siksi, että se antaa oikeus varmuutta. Täällä joku sanoi, että jos näitä on käytettävän parempi, että meillä on olemassa säännöt käyttöä varten, kuin että lähdetään käyttämään ilman sääntöjä. Tähän ajatukseen voin täysin yhtyä. Eli tämä on selkeä askel, askel eteenpäin oikeusvarmuuden osalta, mutta tarvitsemme myös kahta varotointa, eli ensinnäkin sitä, että näitä välineitä käytetään ainoastaan hätätilanteessa ja tätä ennen käytetään kaikkia muita välineitä ja varmistetaan, että ne todella tulevat käyttöön. Ja sitten toiseksi näiden välineiden käytön avulla ei saada valtavasti eh, lisää julkisesti rajoitettua lainaa. Tämähän on suuri riski. Mehän lähdimme liikkeelle siitä tässä ehdotuksessa, että poistetaan yhteys eh, julkisen velan ja pankkivelan väliltä, emmekä nyt halua palata taas tähän, jos meillä ei ole tarpeeksi näitä eh, turvatoimia. Tämä on meille selkeä seikka ja jos vielä hetken voin mennä tähän mietintöön, niin havaitsimme, että johdantason kappaleissa todella pyritään aivan selvästi selkeyttämään nämä asiat. Ehkä itse artikla osiota voitaisiin vielä selventää niin, että tämä osa olisi johdantosan kappaleen mukainen. Ja eräs seikka, jonka Philip Lambert tässä jo mainitsi, kyseessä on status quo-asia. Me olemme sellaisessa tilassa, josta haluamme päästä. Tilanne on tällä hetkellä sellainen, että meillä on oikeuset puitteet, jonkun verran julkista interventiota, mutta koska sääntöä ei ole, niin se ei ole kovinkaan järjestelmällistä. Tästä tilanteesta haluan päästä eroon ja hyvin tärkeää, että tästä status quo-tilanteesta on nyt päästävä eroon. Ja sitten meillä oli G20-kokous loppuna. Ei saa unohtaa, että kaikki ennaltaehkäisevät välineet eh, tulevat kaikki jostain G 20 päätöksistä CRD 4 yhteydessä ja muilla yhteistyöaloilla on näin tehty. On varmistettu, että kaikki se, mitä täällä eh, saamme aikaiseksi, on sen mukaista, mitä G20-tasolla on päätetty. Ja lopuksi haluaisin vielä kiittää esittelijä kaikkia varjoesittelijöitä. Odotan todella suurella mielenkiinnolla sitä, että tällä alalla työskennellään nyt mahdollisimman laadukkaasti. Kiitos. Kynä. Kiitos Gunnar. Kiitos Koosti. Kiitos kaikista hyvistä puheenvuoroista, kaikista ryhmistä. Filip lähti, mutta olisin halunnut vakuuttaa hänelle, että haluaisin, että kaikki vihreät, siniset, valkoiset, mitä tahansa siviilejä, sivilisoituneita väriä meillä onkaan, ovat mukana, koska mielestäni on tärkeää. Tämä on yhteisiä nimittäjiä, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä. No ensinnäkin haluaisin olla samaa mieltä kovasti sen kanssa, mitä nyt kuultiin komissiolta. Oikeusvarmuus on tärkein asia kahdella tavalla, koska oikeusvarmuus antaa perusteet toimia, kun toimia tarvitaan. Ilman, että kyseenalaistetaan se, mitä tehdään. Oikeusvarmuus tarkoittaa myös sitä, että on joustavuus toimia. Sekin on tärkeää, koska kriisi on erilainen. No sitten käyttäisin Yle Rykvisonin kivaa puheenvuoroa, joka siis koski ruotsalaista keskustelua, mutta olen tyytyväinen siihen, että hän on tyytyväinen minun siitä, että on avomielinen valtion välintulolle pankeissa, mutta voisin olla vieläkin tyytyväisempi, kun kuulen hänen idealisoivan amerikkalaista pankkijärjestelmää. En ole koskaan kuullut demarien kehu, kehuvan Amerikan finanssialainen paljon kuin tänään. Se kannattaisi panna merkille, mutta vakavasti ottaen Lehman Brothers. Ei ollut sen ajan paras yhtiö ja silloin Lehman Brothers sen aikana olisi ollut tämä lainsäädäntö ei pelkästään alaskirjauksen väline, vaan myös mahdollisuus julkiselle välintulolle. Niin globaali talous mielestäni olisi säästänyt valtavia summia rahaa. Ei oltaisi kriisiä vältetty sinänsä, mutta se olisi, sen seuraukset olisivat vähentyneet. Ja haluaisin, että tarkastelemme amerikkalaista järjestelmää, ottaa hyvät asiat, mutta älkäämme unohtako, että kriisi lähti paljon liikkeelle Lehman Brothersin tapauksesta ja uskosta, että, että se ei ollut niin suuri siihen aikaan. Systeemiset ongelmat olivat tuhoiset ja myöskin reaalitaloutta koskien. Mutta sanoisin myöskin hyvin selvästi sen, että en halua avata jotain sellaista, joka ei ole olemassa. Sanon vain, että sen faktan, että syvässä kriisissä olisi illuusio uskoa, että ei tulisi vaatimuksia julkiselle välintulolle. Ulle Schmidt otti Ruotsin esimerkin esille, miten se hoidettiin. Silloin oli hyviä päiviä ja muistan oikein hyvin että jos pidättäydyttäisiin vanhoissa säännöissä ja annettaisiin pankkia mennä konkurssiin maksukyvyttömyyden tilaan, niin oli hyvin selkeä silloin, että kulut siitä olisivat olleet paljon suuremmat Ruotsin taloudelle, kun kukaan olisi pystynyt edes ennakoimaan. Ja tässä päätöksenteossa ollaan syvässä systeemikriisissä, eikä sitä voi, ongelmaa voi välttää keskustelua välttämällä. Ja minun ajatukseni, siinä tuli esille, että kun nähdään, että on tarve toimille, niin on paljon parempi, että se on säänneltyä kriteereillä, jotka täytyy olla. Ja Ulle Schmidt kysyi, että mitkä kriteerit ovat. No, meillä on hyvin tarkat määritelmät sille, että mikä on systeeminen riski ja systeemikriisi. Meillä on puheenvuorot tiedemaailman parhaimmistolta mutta voidaan vielä parantaa. Ja panin merkille, että komissio oli tyytyväisempi johdantokappaleisiin kuin artikloihin. No saattaa niin olla, mutta katsotaan nyt, tarkastellaan asiaa, koska tätä ei pidä nähdä helppona tapana käyttää julkista tuloa. Tämän pitää nähdä tapana painottaa, että julkinen tulo on yksi välineistä, mutta myös, että määritellään kriteerit, ehdot, jotka täytyy täyttää, jotta sitä ei tulisi liian helppoa. Ja tässä siitä on kyse. Ja olen kyllä myös sitä mieltä tästä alauskirjauksen välineestä. Ydinpelote mainittiin ja myöskin, että mitä metaforia tässä nyt käytetään, mennäänkö liian pitkälle. Mutta on myös hyvin tärkeää että kun ollaan syvässä systeemikriisissä, että ei olla pelkästään yhden vaihtoehdon varassa, koska jos se nyt sitten olisi jalaskirjauksen väline, eikä ole vaihtoehtoja, vaikka nähdään, että riskit ja kustannukset voisivat olla suuremmat, niin silloin ollaan ongelmissa. Mielestäni Beilin on erityisen tärkeä väline. Ja mielestäni se on se väline, joka muuttaa pankkijärjestelmää sinällään, mutta se täytyy suunnitella sellaisella tavalla, että sillä on suuri uskottavuus, että sitä käytetään myös vaikeina aikoina. Ja sen vuoksi pitäisi edetä tämän keskustelun myötä ja kuulemistilaisuuden lisäksikin ollaan varjoesittelijöiden kokouksessa tähän paneuduttu ja syvennytty. On hyvä, että on, on väline, mutta ei ole hyvä olla väline, joka ei olisi uskottava, että sitä käytetään. Se täytyy varmistaa. No, paljon yksityiskohtia otettiin esille. En käsittele niitä kaikkia, mutta likviditeetistä ja laukaisemista. Oikeusvarmuus on tärkeintä myös tässä, ja, että tässä ollaan johdonmukaisia CRDn kanssa, mutta myöskin välttää se, että olisi miveltaisia niin päätöksiä. Likviditeetti ei ole sama ongelma kuin solvenssimaksukyky, eli helpompi suunnitella uskottavia laukaisia. Filip otti esille myös sen, että pelastussuunnitelmat, kriisiratkaisusuunnitelmat, no kriisiratkaisuviranomaiset voisivat niitä muuttaa. No sitten ollaan keskustelussa, joka minulle on tärkeää. Täytyy tehdä ero siinä, että milloin on osakkeenomistajan vastuu ja milloin on julkisten viranomaisten vastuu. Ja jos julkinen viranomaiset tekevät väliintulon pankkien osalta ja sanovat niille, että teillä pitää olla strategia investoinneille, niin se on oikein hyvä, kun luotaan sitä tekstikirjasta, oppikirjasta. Mutta mitä se tarkoittaa, kun kriisiratkaisuviranomainen ei ollut niin hyvä? kun todellisuudessa se ei auttanutkaan pankkeja. Aiheutui uusi, toisia ongelmia. Viki sanoi, että huonoimpia kuin pankin, pankinjohtajat johtamaan pankkeja ovat poliitikot. Siis tietysti myös parturit ja taksin kuskitkin osaavat mielestään hoitaa pankkeja, mutta jälkeen ei pidä sekoittaa nyt kompetensseja, mutta niin kauan kun pankit ovat osakkeenomistajien vastuulla, niin siihen pitää pitäytyä, mutta tiettyjen ehtojen vallitessa. Eli tarvitaan avoimuutta ja täytyy myös varmistaa, että pankeilla ei ole sellaisia järjestelmiä, jotka tätä kriisiratkaisua estävät. Sekin on tärkeää ja sekin on tässä ehdotuksessa. Mutta ei niin, että valvontaviranomaisilla olisi investointineuvoja. Oli myös poistunut osaan tekstistä, jossa sanotaan, että miten paljon skenaarioita pankeilla pitäisi olla kriisiratkaisusuunnitelmassa. Siis laitan tähän asian mukaisia suunnitelmia ja skenaarioita, koska muuten tulee valtavan määrä skenaarioita, ei voida enää hallita. No sitten lopuksi solidaarisuudesta unionissa. Ulle Schmidtillekin ja muille, niin mielestäni mainitsin, että se on tärkeää. Se on myös tämän mietinnön ajatuksena. Saada tätä vastuuta työnnettyä alaspäin pankeille ja osakkeenomistajille ikään kuin hajauttaa sitä vastuuta. Ja pitäisi hajauttaa myös asiasta vastaaville viranomaisille kansallisella tasolla, koska muuten luodaan toinen moraalikadon vaara. Pitäisi olla avoimuus ja mahdollisuus, että jäsenvaltiot auttavat, ja se nähdäänkin tapahtuvan on välineessä Se on valtava julkinen väliintulo, jota ei säännellä lainsäädännössä, kuten tässä Tätä täytyy varmistaa, että pankit ja jäsenvaltiot molemmat ottavat täyden vastuun. Ja tietysti täytyy keskustella, että miten suunnitella eri järjestelmät toistemme auttamiseen, mutta pitäisin parempana, että ne olisivat vapaaehtoisella pohjalla, kuten Peter Simonkin tässä puhui. Kiitos. Kiitos. Ah, sano, saisinko vielä sanoa? Ei pelkästään kohteliaisuudesta. Ihan tosissaan odotan verosyhteilijöiden kanssa käyttäviä keskusteluja, mutta myös muiden jäsenten kanssa. Monet tästä jutusta ovat kovin teknisiä ja haluaisin painottaa, että on helppo olla tässä avomielinen, koska nämä ovat monimutkaisia asioita. Jotkut ovat enemmän tai vähemmän ideologisia, mutta haluan myös nähdä, että voimme määritellä yhteisiä nimittäin, jotka voivat ottaa meitä kaikkia etenemään tässä. Uh, kiitos Connor ja kiitos siitä, että CRD4 tekin otat huomioon ja haluat varmistaa, että tässä on koordinaatiota, siellä on niin helppoa. Tarkistusten jättämisen määrä on 28. marraskuuta keskipäivällä. Pyritään keskustelemaan niitä 17. tai 18. joulukuuta ja tällä hetkellä pyritään siihen, että äänestys olisi valiokunnassa maaliskuussa ja täysistunto kesäkuussa. Eli pitäisi olla paljon aikaa tässä aikataulussa saada aikaan hyvät tulokset ja tehdä hyvä työ. Kiitos tästä. Nyt siirrymme kohtaan yhdeksän, jotka ovat avaintietoasiakirjat investointituotteelle. Mm, PRIPS on toinen nimi ja ensimmäinen keskustelu ja Perves Perange. Jos hän on valmis, niin hän saa puheenvuoron. Merci, euh, cher chère présidente. Euh, oui, effectivement, nous, nous... Puheenjohtaja, kiitoksia. Todella aloitamme tämän ensimmäisellä keskustelulla. Tämä teksti on ollut jo heinäkuusta pöydällä. Ne kollegat, jotka haluavat liittyä tälle tielle, jota yhdessä kuljemme, niin ne ovat varmasti jo huolellisesti tutkineet tämän tekstin. Ja olette myös tavanneet lobbeja ja niitä muita tahoja, jotka ulkopuolelta ovat tästä tekstistä kiinnostuneita. Kyseessä on asetusehdotus. Se vaikuttaa hyvältä välineeltä. Tosin keskustelun myötä tulemme näkemään, että täällä on paljon sellaisia säännöksiä tässä asetuksessa, jotka viittaavat eh, säännöksiin, jotka jäsenvaltioiden olisi että pantava muun muassa, mitä näihin sanktioihin tulee. Tekstin tavoitteet tavoitteena ja kohteena on asia, jolla pyritään suojelemaan yksityissijoittajia. Ajatuksena on se, että jo ennenkin kriisiä ja varsinkin nyt kriisin jälkeen yksityissijoittajien suojelu ja näiden luottamus markkinoihin on keskeisessä asemassa niin, että he voivat hyvissä olosuhteissa rahoittaa reaalitaloutta muun muassa. Tavoitteena on siis kuluttajien suoja, mutta täällä on kaksi muutakin tavoitetta tässä asoitusehdotuksessa. Toinen niistä koskee kilpailua, mikä on tilanne eri tuotteiden välillä kun kyseessä on vähittäissijoitustuotteet, kun sijoittaja tekee valintoja eri tuotteiden välillä. Ja kolmantena tavoitteena on varmistaa, että tuotteiden kaupallistamisolosuhteet ovat asianmukaiset. Nämä pripsit eli paketoidut sijoitustuotteet vaikuttavat aika pieneltä tekstiltä, joka kattaisi kapean sektorin rahoitus markkinatuotteista, mutta olen kuitenkin sihteeristön kanssa huvitellut ja laatinut tällaisen taulukon. Se on liitteenä mietintöehdotuksessa, niin siinä hahmotellaan nykytilanne. Tämä, tämä teksti tulee nyt samanaikaisesti monien muiden tekstien kanssa, jotka täällä on viitattu. Ja, ja tämä liittyy MIFID-asiaan. Ja sitten toisessa päässä tietä meillä on myös tämä vakuutus, direktiivi. Ja tässä nyt ensimmäisenä kysymyksenä, kun puhutaan sijoittajien suojasta, on keskityttävä soveltamisalaan. Komissio on valinnut varsin kapean, suhteellisen kapean soveltamisalan, koska tarkoituksena on se, että vähittäissijoitustuotteiden tuottajat toimittaisivat avaintieto asiakirjat. Tässä puhutaan vähän samasta asiasta, kun menette ostamaan pesukonetta, niin katsotte, mikä on, taikka, taikka mikä on tämä väri, No, tässä tarkoituksena saada mahdollisimman helposti luettavaa selkeää tietoa kyseisestä tuotteesta. Nyt olisikin ensin tiedettävä, mitä ovat ne sijoitustuotteet, jotka tämä asetus kattaa laittaa. Suoraan sanottuna minusta olisi ollut parempi, että olisi otettu mukaan kaikki vähittäissijoitustuotteet, eikä ainoastaan näitä ehdollisia, näitä paketoituja tuotteita. Niin, että olisi ollut parempi, että meillä olisi ollut nämä ripsit, eikä vain pripsit. Mutta tästä voimme vielä puhua myöhemmin. Jos meidän on nyt kuitenkin puhuttavan vain näistä paketoiduista tuotteista, pripseistä, niin komissio on todennut, että tässä ei oteta mukaan niitä tuotteita, joiden tuotto on sidottu korkoon tai jotka on katettu toisilla tuotteilla tai välineillä, kuten arvopaperiesitteillä. Jos nyt katsotaan komission tavoitteita, tavoitteita. Toki olemme niistä yhtä mieltä, kuluttajan suoja, kilpailuolosuhteiden tasapäistäminen ja hyvät kaupallistamisolosuhteet, niin olen sitä mieltä, että meidän olisi ehdotettava soveltamisalan laajentamista niin, että otettaisiin mukaan kolme tuotetyyppiä. Ensinnäkin valtion obligaatiot ja osakkeet, nämä tuotteet, näihin tuotteihin äh, liittyy tietenkin arvopaperiesitteet, mutta ei se ole vastaava tuo mm, asiakirja. Se on 15-sivuinen asiakirja, jos nyt puhutaan vähittäissijoittajan äh, help, äh, näiden asiakirjojen hel, lukemisen helpottamisesta, niin kyllähän 15-sivuinen asiakirja olisi mukavampi saada neljäsivuiseksi. Sitten toinen tuoteryhmä, johon mielestäni soveltamisala olisi laajennettava, koskee tiettyjä pankkituotteita mukaan lukien määräaikaiset määräaikaiset talletukset ja henkivakuutukset. Ja tässä pitäisi ottaa mukaan euromääräiset eikä ainoastaan laskenta yksikkömääräiset vakuutukset. Nyt haluaisin vielä, en halua mennä enempää yksityiskohtiin, koska haluan tämän kokonaisvaltaisen esityksen saada loppuun. Riippumatta siitä, että haluaisimme suhtautua tähän holistisesti, niin että ottaisiin mukaan kaikki vähittäissijoitustuotteet, niin tähän liittyy myös tärkeitä taloudellisia perusteluja. Jos nyt nimittäin luodaan nämä, nämä avaintieto, asiakirjat, nämä kidit, niin mitä komission ja, ja sitä soveltaa näihin tuotteihin, joita komissio ehdottaa, niin tässä on sellainen riski, että yksityissijoittaja, joka ei ole kovinkaan valveutunut rahoitusmarkkinakysymyksissä, hän saa sitten tällaisen helposti luettavan asiakirjan, jota sovelletaan kaikkein monimutkaisempaan tuotteeseen markkinoilla, johon hänellä ylipäänsä on pääsy. pääsy. Joten näin voi olla, että osakkeista, obligaatioista ja määräkästä talletuksista siirrytään kohti näitä paketoituja tuotteita. Enkä usko, että tämä on tavoite. Toinen huoli, johon meidän olisi paneuduttava, koskee tietenkin asiakirjan sisältöä ja sitä, mikä on valittu riskiindikaattori. Olen tässä kuullut monia tahoja ja tutkinut asiaa paljon ja on työtä. Tätä, tästä pääsemme vielä keskustelemmekin, mutta riskiindikaattori, joka tässä on mukana, on tällainen taakse katsova indikaattori. Minä en ole koskaan nähnyt, että riskit olisivat tuolla takanapäin, vaan ne ovat pikemminkin edessäpäin. Jos halutaan järkevästi ajaa, niin on parempi katsoa eteen kuin taaksepäin. Ja kun, jos nyt keskitytään ainoastaan menneisyyden, menneisyyden tapahtumiin, niin on vaarana se, että aliarvioidaan mm, maksukyvyn tuleva kehitys tai mm, nämä tarjotut mm, vast- etuudet, joten meidän todella on katsottava, mikä tämä tilanne on ja miten tähän on suhtauduttava. Sitten kolmas huoli liittyy sijoitusten luonteeseen. Minä olen sitä mieltä, että ilman mitään viherryttämistä tai joku kauttalinjan sosiaalista pesua, niin tämä kysymys, johon liittyy näin tallennetut varat, on asia, jota on pohdittava. Tähän liittyy valistus ja myös suoj, sijoittajien annettava tieto. Tässä avaintietoasiakirjan avalla pitäisi antaa vastauksia. Sitten, sitten kun ajatellaan tätä yhdysväli, yhdystietä, avaintietoasiakirjojen ja yhteissijoitusyrityksien antamien asiakirjojen välillä yhteissijoitusyrityksien yhdistyksiähän on olemassa ja, niis, ja niihin, niitä käsittelevät asiakirjat on laajennettu muihinkin tuotteisiin. Komissio on ehdottanut viiden vuoden yhdyskäyttävää. Olemmeko tästä yhtä mieltä? Haluammeko pidentää tätä aikaa? Kuinka olemme aiomme integroimaan tähän yhdyskäytävään tuotteet, jotka ovat ja kiidissä mukana, vaikkei näin alun perin ollutkaan tarkoitettu yhteissijoitusyritystekstissä. Sitten viides huoli, seuraamukset. Ja järjestelmät olisi siis sovellettava niihin tuotteihin, jotka on tunnistettu riski alttiiksi tai tuotteiksi, joita myydään väärin käytäntein. Tähän liittyy paljon rahoitusmarkkina äänestykset. Sehän koski ainoastaan Esman valtuuksia. Nyt käsittelemme tuotteita, joita valvotaan myös EBAN ja EIOPSin taholta, joten on katsottava, kuinka nämä eri valvontaviranomaiset voivat toimia tasa-arvoisesti. Minulla on vielä pari asiaa tässä ennen kuin aloitamme keskustelua kollegoiden kanssa. niin nämä KID-avaintietoasiakirjat on luotu niin, että tuottaja tuottaa ne ja jakelija välittää ne yksityisöön asiakkaille. Tekstin tavoitteena on kuitenkin yksityissijoittajan informoiminen. Minulla ei ole tässä lukuja nyt tuekseni, mutta aivan intuitiivisesti ja keskustelujen jälkeen minulla on sellainen vaikutelma, että kun määritellään yksityissijoittajan sijoitustrategia, niin mikä siinä on tärkeää? Tärkeintä on neuvoja, henkilö, joka neuvoo häntä. Tästä paljon puhuttiin rahoitusmarkkinadirektiivin osalta. Tämä on aivan ratkaiseva tekijä. Se on noin kolmasosa, sillä on noin kolmasosa merkitys päätöksiin. Ja yksi kolmasosa liittyy verotusjärjestelmään. Kun puhutaan sijoitustuotteista, joihin talletukset sijoitetaan, niin verotusjärjestelmä on aivan ratkaiseva. Nyt jos meillä olisi neljä sivua ja kuvioita ja verejä, niin mikä siinä, mutta jos ei siellä ole mitään mainintaa, millaista verotusta sovelletaan tähän tuotteeseen, niin siinä tapauksessa asiakirja on täysin epätäydellinen. Ei sillä valvo, vastata sijoittajan huoliin, joten toivoisin, että meillä voisi olla tällä neljännesosa sivua tyhjänä ja tuotteen jakelija täyttäisi sen itse ja laittaisi siihen sitten, millaista verotusta sovelletaan kyseiseen tuotteeseen. Sitten kolmansista maista, niistä en vielä ole puhunut, mutta mielestäni meidän olisi tarkistettava, kuinka tätä avaintietoasiakirjaa voidaan soveltaa niihin tuotteisiin, jotka on tuotettu EUn ulkopuolella. Tässä kaikki puheenjohtaja. Thank you, Pervanche. Um, Kiitos, EPPltä. E Sirpa. Thank you very much. Kiitos. Minusta PRIPS-lainsäädäntö on todella tarpeellista. Tarvitsemme parempaa kuluttajan suojaa, tarvitsemme kuluttajille selkeää tietoa ja paremmat ja kattavammat säännöt, jotta voidaan varmistaa, että näitä eri tuotteita, tuotteita voidaan vertailla keskenään. Mutta kun nyt sitten katsoo tätä komission ehdotusta, esittelijä otti jo joitain seikkoja esille, voin aika lailla yhtyä näihin kommentteihin ja meillä on mielestäni vielä paljon työtä edessämme joillain alalla. Ensinnäkin yksi seikka liittyy siihen, että jos haluamme varmistaa, että nämä tuotteet ovat vertailukelpoisia, että annetaan tarpeeksi tietoja kuluttajille ja helpoa tiedon saantia on edistettävä myös, niin kaikki tämä on helpommin sanottu kuin tehty. Meillä on aika lailla uutta, eh, uusia säädöksiä liittyen yhteissijoitusyrityksiin, ja myös eh, dokumentaation asiakirjat, jotka tähän liittyvät. Ja minusta olisi hyvä, jos PRIPS ja yhteisötysyritys suuntaviivat olisivat samansuuntaisia. Muuten tässä voisi käydä niin, että kuluttajan näkökulmasta meillä olisi ainoastaan näin välikaudella, mutta ehkä pidemmälläkin, pidemmänkin ajan kahta erilaista tietoa saatavilla. Ja en ole täysin vakuuttunut, että tämä olisi nyt yleisen edun mukaista. Joten olisi hyvä, jos voitaisiin miettiä sitä, miten tätä USITS, eli yritysmallia voitaisiin tässä käyttää. Ja sitten meillä on nämä vakuutustuotteet, kuten tiedetään, sillä puolella on paljon sellaisia tuotteita, jotka itse asiassa ovat sijoitustuotteita ja samantapaisia kuin nämä muut paketoidut sijoitustuotteet. Miten voidaan varmistaa sitten, että nämä ovat vertailukelpoisia? No, milloin valitettavasti ole tähän valmista vastausta, mutta ehkä voisimme tähän asiaan vielä paneutua lisää. Ja jos ajatellaan sitten tätä alaa, niin tiedän, että eläkerahastoja ei otettu mukaan, jos ajatellaan näitä Eh, pakollisia eläkkeitä, mutta on olemassa sellaisia tapauksia, että edunsaaja voi itse päättää, minne rahat sijoitetaan ja miten. Ja tässä tapauksessa ehkä nämä tapaukset voitaisiin myös kattaa. Minun suuri ongelmani itse asiassa liittyy siihen, miten riski kuvaillaan. Itse en ole täysin varma, että tämä PRIPS voisi olla ihan omaa kokonaisuutensa, omaa asiakirjansa, josta saisi kaikki tiedot, mitä sijoittaja ja kuluttaja tarvitsee. Kaikkien tiedämme, että kyse on erilaista riskeistä. Ja sitten on riski-hyöty-suhde. Olen ehkä täysin väärässä, mutta minä nyt vähän pelkään sitä, että jos me yksinkertaistamme tätä kovasti ja me saamme aikaiseksi tämmöisen yksinkertaisen riski hyöty asteikon, joka perustuu aikaisempaan toimintaan ja volatiliteettiin, niin tämä ehkä sitten johtaa sijoittajat harhaan siinä mielessä, että he voisivat ajatella, että jos joku on vakaampaa ja jos aikaisemmin siitä on saatu enemmän hyötyä, niin se on ehkä vähemmän riskaabili ja parempi sijoitus siis iästön on sellainenkin riski, että jos kustannusrakenne on huono, niin voi käydä niin, että sijoittaja menettää tässä rahaa ei tämän älähtelyn takia, vaan siksi, että tässä on sellainen kustannusrakenne, että he eivät loppujen lopuksi saa yhtään mitään siitä sijoituksestaan sinne, vaikka heillä ei siis tätä älähtelyn riskiä ole, vaihteluriskiä ole. Ja haluan välttää sellaisten indikaattorin aikaansaamista, että se harhaan johtaa eh, sijoittajia. Sitten ei ymmärretä, minkälaista sijoituksesta on kyse. Silloin on tämä myös riski, että ei saada mitään voittoa siitä investoinnista. Joskus tämä on jopa inflaation alapuolella ja ainoa eh, tapa tästä saada jotain on myynti. Ja sen takia meidän pitäisi vielä vähän tätä avaintietoasiakirja-ajatusta miettiä ja miettiä erilaisia tulevaisuusskenaarioita ja niihin liittyviä elementtejä. Sitten valvontaan liittyviä seikkoja, pitäisikö sitä nyt laajentaa eläkepuolelle. No niitä pitäisi tässä tapauksessa tarkastella lisää. Ja sitten tämä suhde kuluttajansuojan lainsäädäntö ja periaatteisiin. Kiitos. Um, Kiitos. Minä näytän olevan Alden vastaava, joten varmaan kannattaa esittää kommenttini tässä mielestäni. soveltamisala asia pervans, jotka otit esille. Eläketuotteita täytyisi myöskin alkaa tarkastella jäsenvaltiot alkavat sanoa, että me teemme sen tavalla kuin muut. Mutta olen aika pitkälti fani, että sille, että olisi vertailtavuutta ja yksinkertaisempia tuotteita. Olettaisin, että se olisi se perustavanlaatuinen lähtökohta parlamentille. Ja kun katsotaan kahta poikkeusta, että riippuuko tuotto koroista täysin, se kattaa jotain sellaista, joka on aika monimutkaista. Ja sen vuoksi piensijoittaja tarvitsee ehkä yksinkertaista ohjeistusta. Niin nämä pitäisi kyllä pitäisi nämä dokumentit yhdistää, että muuten ne voivat olla ristiriitaiset tai sitten aletaan viitata toisesta toiseen ja, tai käsketään yhdessä etsimään tietoa toisesta. Että pitäisi olla selitys siitä, että mitä eri verojärjestelmät voisivat olla tuotteista. Koska se on suuri ongelma mielestäni investoijille, kun tämä markkinariski tai mikä tahansa se onkaan, jolle joutuu alttiiksi, voisi muuttua verokohtelun justeeraamisella kuin sillä, mihin investoi. Eli täytyy saada selville, miten se voisi selittää. Mainitsitte tämän jääkaapin ostamisen. No jos se menee ostamaan, on nämä kaikki pienet indikaattorit. No pit, pitkä aika sitä kun ostin, mutta siis että energian kulutus ja suorituskyky ja kaikki nämä. Se on aika monimutkaista itse asiassa. Edes kuvata ja täytyy tasapainottaa, jos on punaista toisella, vihreää toisella osa-alueella, jos se nyt haluaa, niin ajatella näin, niin voisiko tehdä näin investointihyödykkeille. No, toiveajattelu ehkä, mutta yksinkertaistamisagendallahan olen tässä ollut ajamassa jonkin aikaan. Siinä mielessä täytyy löytää tasapaino sen välillä, joka olisi niin yksinkertaista. Ja sitten se, mistä tulee liian pitkä ja jossa on liian monimutkaista juttua. Erityisesti nämä piensijoittajatuotteet, jos ei voi selittää tarpeeksi, niin miksi myydä sitä piensijoittajille, että tasapaino ihmiset kyllä haluavat tietää tarpeeksi, jotta voivat tehdä valistuneita päätöksiä, mutta jos mennään liian pitkälle, niin sitten pitäisi jo sanoa, että kyseenalaisten tuotteen. En pidä asioista, joissa on niin paljon pienellä printattua, että ei oikeastaan edes tiedä, mitä siellä tapahtuu ja mikä Riski on. No milloin sitten täytyy päivittää tätä tietopakettia? Minä kun olen sijoittanut, niin mietin, että olisi kiva, jos ei tulisi tätä tietoa niin paljon luukusta, kun olen päättänyt hajauttaa, niin postimiehellä on kasa materiaalia, joka on, sitä on ihan liikaa luettavaksi. Ja mietin, että miten paljon eläkkeestä ne käytetään tähän paperisotaan. Eli täytyy miettiä, milloin päivitykset ovat tarpeen. Ja tehdä selväksi itse asiakirjassa, milloin kuluttaja odottaa päivitystä mielestäni silloin, kun on jotain olennaista ja merkittävää. Että miten se sitten määritellään, siitä ehkä voimme keskustella. Mutta en usko, että haluaisin, että olisi sellaisia päivityksiä, että on sekä kuluja ja että tiedon määrä itse asiassa on tapa varmistaa, että miksei sitä testa lueta ikinä. Ollaan siinä varovaisia myöskin otsakkeessa, mitä sitten saattaisi saada, kun eläköityy, mitkä ovat riskit. Nämä ovat kovin laajoja otsikkoja. ajattelen, että voitaisiin olla vähän tarkempia näistä asioista. selittäessä näitä riskejä, joille altistuu. Mutta liittää se siihen, mitä yhteissijoitusyritysasiassa tehdään. Sitten nämä maksut ja kulut. Pidän siitä esitystä pointissa. Voidaan tietysti sanoa, että tässä on markkinariski tuotteessa ja antaa indikaattoreita, että mikä se markkinariski on. Mutta ei selitetä, että itse asiassa markkinoilta voi saada suurta tuottoa, mutta sitten se katoaa kuluihin, maksuihin, joita peritään. Eli mielestäni kun tarkastelemme tietoasiakirjoja ja on analyysi näistä eri vaaroista ja miten niitä käsitellään. No se, mitä kuluttaja haluaa tietää, että mitä se vaikuttaa siihen rahaan, joka jää taskun pohjalle. Se täytyy olla kautta linjan selvä. Silväkin otti tämän esille ja että miten tätä analysoidaan tätä riskiä. Ja sitten mennäänkin arvioinnissa harhaan maksurakenteen vuoksi. Eli maksujen avoimuus on ja julkaiseminen on se, jossa voitaisiin tehdä vähän enemmän. Varmasti muitakin asioita tulee mieleen, kun täytyy istua alas ja etsiä asiassa miettiä tarkistuksia. Mutta tässä nyt päällimmäisenä mielessä nämä tällaista ajatuksen virtajuttua. juttua. Sven ei ole paikalla. Hän on kiireisenä tulossa isäksi. En ole saanut päivitettyä tietoa. Onko jo tullutkin? Philip, puhutko hänen puolestaan? Ich bin Sven Giegold nicht und ich werde nicht auf... En ole Sven Giegold, enkä puhu saksaa. In frame, not for delivering the baby. Hän pyysi kuitenkin, että toimisin hänen puolestaan, en välttämättä lapsen maailmantulon auttamisessa, mutta ainakin tässä keskustelussa voisin eh, puhua hänen puolestaan. Ettekö todellakaan miettinyt tätä asiaa, Sharon? Noin vain kerroitte kaiken tämän ilman, että asioita mietitte ollenkaan ja sanoitte äsken, että jos ehdin miettimään, niin vielä tulee muitakin ajatuksia mieleen. Te selvästi tunnette tämän kokonaisuuden paremmin kuin minä, mutta voin kyllä yhtyä moneen niistä asioista, jotka sanoitte ja anteeksi, etten kaikkea ehtinyt kuulemaan. Muutamaan seikkaan tietysti voimme yhtyä komission ehdotuksessa, eli nämä avoimuuden lisäämispyrkimykset, johon tällä pyritään. Tämä on perustavoite, johon voimme yhtyä. Ja sitten se seikka, että tässä mietitään myös seuraamuksia, sillä jos on sääntöjä ilman seuraamuksia, niin tämähän on pelkästään paperitiikeri. Tämä kävi ilmi vakaus- ja kasvusopimuksen, mutta varmasti muillakin aloilla ja tässä mielessä voimme tähän yhtyä. Mutta on joitain kohtia, joita haluaisin vielä parantaa. Tien tiedätte, että kovasti kannatamme vihertymistä, mutta emme halua kuitenkaan viherpesua, haluamme välttyä siltä. Ja jos ajatellaan rahoitustuotteiden ympäristö vaikutuksia, niin haluamme, että tämä kirja on hyvin selkeä tältä osin. Ja sitten tämä pyyntö, että tutkittaisiin sitä, ovatko nämä tuotteet, joita myydään yksityissijoittajille, ovatko ne sopivia, soveltuvia yksityissijoittajalle. Tähän haluamme kriteerejä Eli on hyvin selvästi käytävä läpi nämä tuotteet etukäteen siis. se, että sijoittajien pitäisi tehdä selväksi, että he ovat allekirjoittaneet ja ymmärtäneet tämän avan asiakirjan. Sen pitäisi olla eh, ehdoton vaatimus siinäkin tapauksessa, että tässä on etätiedon antoa, tässä on vähän heikko sanamuoto siksi, että tämä tieto annettaisiin etäältä. Ei tämä tarkoita sitä, etteikö pitäisi avaintietoasiakirjaa lukea esimerkiksi netin kautta. Että kyllä tämä pitäisi olla sitova velvoite. Ja haluaisimme, että tässä olisi myös tuleva kehitystä vähän mietitty. Ymmärtääkseni komissio viittaa tähän, mutta ehkä tämä indikaattori voitaisiin ottaa mukaan myös muihin investointituotteisiin, eh, jos ajatellaan näitä erilaisia skenaarioita esimerkiksi, minkälaisia myönteisiä ja kielteisiä skenaarioita voisi olla, jotka voisivat toteutua mitä tulee sitten tähän määrämättömän maturiteettiin, on no meistä ei ole hyvä sanoa, että jos se on määrittelemätön, niin sitten ei tarvitse antaa eh, tietoa. Kyllä pitäisi olla jonkunlainen arvio siitä, mikä olisi varhaisin tai myöhäisin eh, juoksuaika. Ja sitten riskitiedoista haluaisimme tämän yhteenvedon sijaan mainita sellaiset riskit, jotka eivät ole markkinariskejä. Ne eivät ole ehkä yhtä todennäköisiä, mutta ne vaikuttaisivat vielä enemmän kuin markkinariskit lopputulokseen. Ja sitten tämä tuomioistuinten ulkopuolinen muutoksenhaku tai valitusmenettely, tätä pitäisi vähän laajentaa ja sitten on tiettyjä aloja, joita pitäisi myös miettiä esimerkiksi, että PRIPSiä laitettaisiin niin, että se kattaisi myös tuote suunnittelun, sillä tämänhetkisessä lainsäädännössä on puutteita. Sitten pitäisi myös kertoa tuotteen kokonaishinta kuluttajalle eh, sellaisina rahoitusyksikköinä, että kuluttaja todella ymmärtäisi, kuinka paljon hän joutuu maksamaan. Ja ehkä voitaisiin verrata tuotteen toteutumista, mikä olisi odotettavissa paras ja huonoin mahdollinen tulos verrattuna jonkin toiseen, samankestoiseen eh, arvopaperiin esimerkiksi eh, joko jalkakirja tai joku muu vastaava asiakirja. Ja sitten jos otetaan huomioon historialliset tiedot, niin tämä pitäisi näyttää graafisessa muodossa, jotta se olisi helposti ymmärrettävissä. Tässä nämä seikat jotka ystäväni Sven halusi teille ilmaista. Toivottavasti tämä nyt suurin piirtein eh, tuli selväksi. Kiitos. Thank you, Saad. Kiitoksia sitten Siad. Kiitos kovasti. ole varmaa, että ajatuksemme ovat Svenin ja synnytyksen taholla En nyt tiedä, voidaanko siihen liittyvät riskit kuvata kahden sivun dokumentissa, mutta tuotot ovat varmasti, no, miten tämä nyt sitten, tällainen hienovarainen huumori ymmärrettiin tulkkauksen kautta, en tiedä. Mutta on tietysti tärkeää ottaa usit asia huomioon, sijoitusyritykset, ja se on tietysti se, että ainoa asia on, että mielestäni pitäisi olla selvempiä siinä, että mitä, mihin tämä tietopaketti on valmis, voidaanko silloin sallia vertailtavuus vai pitäisikö se olla tie, vain tiedoksi vai molempia? Pitäisi olla hyvin selkeä aikeista ja että onko se esisopimuksellinen asiakirja ja mitkä ovat sitten oikeudelliset vastuut. Itse asiassa odotan haastetta alalla, että voitaisiin olla reiluja, ei harhaanjohtavia, ja tiivis ja tässä tiedossa ja mitenköhän tämä saavutetaan ja jonkinlainen neuvontapalvelu voitaisiin sallia, jossa investoijat saisivat syvempää tietoa. Vastuujärjestelmä, uusit vaatimukset ovat tärkeät, että on koordinointia sen vaatimuksiin Tietysti odotan komissiota arviota sitä, ovatko nämä vaatimukset alan kannalta sovellettavissa vai ei, ovatko huolenaiheet legitiimejä. Ja sen vuoksi, miksi usit, Usitsin kanssa täytyy, yhteisyritysasian kanssa täytyy saada samalle tasolle. Ja näitä tietopaketteja ei pitäisi, avaindokumentteja ei pitäisi pitää ainoana tietona, johon investoija, sijoittaja perustapäätöksensä ja tämä pitää ottaa vastuujärjestelmässä huomioon. Pitääkö sitten työeläkkeitä ottaa huomioon vielä? En tarkoita ehdottomasti, mutta jos katsotaan mullistusta eurooppalaisia eläkkeissä eri jäsenvaltioissa, joissa maissa ihmiset omassa niin ihmiset, ihmisillä on opt-in eläkkeeseen mm, odotuksen mukaisena vaihtoehtona, jos katsotaan tätä mullistuksia ja keskustelua tässä tulossa parlamentissa ja sen valtiossa Euroopan tasolla eläkkeestä, niin pyytäisin parempana, että annetaan tämän keskustelun laantua. niin kuin tässä mennään eteenpäin, tuen vaihtoehtoista ridaratkaisumenetelmää säännöstä siitä, jos siitä saadaan tehokkaampi ja nopeampi toimintatapa. Mutta en ymmärrä, että miksi on eri säännökset siitä, ARD-direktiiviin, ja toivottavasti tässä on myöskin koordinaatio sen kannalta, kun se lopulta saavutetaan se trilogissa. Sitten, että soveltumista, soveltumisella olisi kaikille piensijoitustuotteille, tämä täytyy, minulla on tietysti tässä tuolla huoli, minulla on sitä kohtaan, mutta eikö mennä pois sen tietopaketin käyttötarkoituksesta poispäin, jos kuuntelen, mitä Pervans Peres sanoi, jolla on myötämieltä sitä vastaan, mutta sanoitko juuri eh, Sovereign Bonds, eh, valtion joukkovelkakirjat, vai oliko se väärä tulkinta tai tulkkaus? Eh, siis pankkituotteet sitten, minulla on myötätuntoa. Useimmat sijoittajat ajattelevat, että kun laittaa rahat pankkiin, ne ovat turvassa, mutta siis useimmissa tuotteissa lainataan raha pankille ja se lainaa sitä eteenpäin. Joten itse asiassa äh, lainataan rahaa sinne eikä talleteta. Minulla on tietysti tässä avoimuutta kohtaan myötämieltä, eli mitkä ovat suojatut äh, talletukset, mitkä ovat lainoja pankille, jotka ne äh, lainavat eteenpäin, että voit maksaa tilille korkoa. Kysymys, että onko tämä se paikka tehdä tätä tarkastelua vai joku muu paikka. Odotan keskustelua esittelijän ja varjoesittelijän kanssa perusperiaatteista investointisuojasta siis olemme kaikki yhtä mieltä sen periaatteesta, mutta yksityiskohdat ovat pirulliset ja täytyy pitää tämä yksinkertaisena ja niin, että kuluttajat voisivat todellakin tietää eikä uuteta tiedon suuhun. Jos, suohon, jos on liikaa avoimuutta, niin postitoimisto sitä tykkäisi, mutta ei postimies, joten jos saa tietoa liikaa, niin sitä viitsi lukea. Eli täytyy varmistaa, että näitä asioita, tietoeksiköitä todella käytetään ja niin luetaan. Nikolas ei ole paikalla. Onko ketään muuta, joka haluaisi puhua aikaan? Okei, okay, siellä. Thank you, Madam Chair. It's, um, just a Kiitos, puheenjohtaja. MIFID varjo esittelijänä, joka on äskettäin mennyt täysistunnossa läpi, niin tämä on aika lähellä tämä asia Mifidia Mifidia. Ja, ja haluaisin myös sanoa, että BRIPS-asia Mifidissä tuli kovasti politisoitua ja minua yllätti se, että tässä keskusteluissa ei keskitytty niinkään kuluttajiin kuin olisin ajatellut ja siksi olisi hyvä, jos tämä avaintietoasekirja nyt olisi kuluttajakeskeinen ja sen pitäisi todella pyrkiä suojaamaan sijoittajia tulevaisuudessa tässä tasapaino MIFID-MIFID-keskustelussa ei välttämättä tullut ihan oikeaksi ja varmasti kolmikantaneuvotteluissa tämä vielä sotkeutuu eteenpäin ja lisää ja kuluttajat unohtuvat taas vielä enemmän. Mutta nyt olisi tärkeää se, että kerrottaisiin kaikki kulut hyvin selvästi standardoidulla tavalla. Ja olisi hyvin tärkeää, että tämän tämä onnistuu siinä tapauksessa, että avaintietoasiakirja on tämän vaatimuksen mukainen. Miten voidaan saada vertailukelpoisia tuotteita? No se on vaikeaa, mutta tärkeää. Meille kerrottiin, että jonkun sijoitustuotteen yhteydessä piti maksaa 12 erilaista maksua ja sen takia eh, tuotto aleni kovasti ja näistä kuluista ei olisi koskaan kerrottu eh, kenellekään, jos kukaan ei tiedä minkälaisia kaikkia kuluja maksetaan, paitsi jos tietoa on olemassa etukäteen. Meidän pitää todellakin mennä siis tähän eh, syvemmälle ja saada sijoittajat ymmärtämään, mistä on kyse. Markkinat eivät itse halua omista maksuistaan kertoa. Ja voin yhtyä Sirpaan siinä mielessä, tässä pitää olla Ositsin ja Pripsin välillä samansuuntaista toimintaa ja tämä koskisi kaikenlaisia tuotteita. Jos ne ovat sijoitustyyppisiä tuotteita, niin on varmistettava se, että koko spektri on vertailukelpoinen. Ei sijoittaja tiedä, mikä ero on Usitsin ja Pribin ja INDn tuotteen välillä. Eli nyt on katettava kyllä koko skaala. Jos parlamentti ei tähän ryhdy, niin tuskin kukaan muukaan lähtee tätä kehittämään. Ja sitten nämä subsidiariteettiasiat, jotka liittyvät tietot, jotka annetaan investoille. Ja jos ajatellaan sitä, miten MIFIDissä kävi ja lopputulos oli, että jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön tällaisia kiertoja, jos näin halutaan tehdä, mutta tämä ei koskisi koko EUta. No mielestäni nyt tässä yhteydessä on tärkeää, että sijoittajat voivat tietää, kuka on se kansallinen kilpailuviranomainen, joka on vastuussa tämän tuotteen valvonnasta, mutta myös myyjän valvonnasta. Ja tämä on hyvin tärkeää niissä jäsenvaltioissa, kuten minun maassani ja Alankomaissa, kun meillä on tällainen laaja kielto, niin tämä tarkoittaa sitä, että muissa maissa, joissa kielto ei ole voimassa, voidaan kuitenkin kuluttajamarkkinoille näitä tuotteita myydä. Ja kuluttajan on sen takia voitava tietää, kuka sääntelee ja markkinoi näitä tuotteita. Ja jos tätä tietoa ei anneta, niin ostaja ei voi koskaan tiedä, kuinka paljon suojaa on tarjolla. on tästä kokemusta minä pyysin äitiäni kysymään eläketuotteen ostamisen yhteydessä oliko eh, sijoitustiedon antaja, valvoja, eh, joku erityinen tiedonanto. Ja itse asiassa se ei ollut koko UK kattava valvoja, vaan pienempi valvoja, joka on ajautunut ongelmiin sen jälkeen. Tällaiset tiedot on annettava asiakkaille. Tämä on hyvin tärkeä tieto asiakkaalle ja on tärkeää, että tämä asiakirja on kuluttajakeskeinen, ei markkinakeskeinen. I know when we did the payment service niin maksupalveludirektiivi, josta Kei puhui ja muut asiat, niin halusimme sen selkeäksi, että sanotaan, että kuka valvoja olisi, pankkitileillä ja niin edelleen. Ja mielenkiintoisen puolituntisen olen viettänyt äh, selvitellessäni, että miten sääntilijät toimivat, kun pankkitili avataan. Etsiäkö sitä Financial Timesista vai mistä se pitää olla näkyvällä paikalla? Oliko muita puheenvuoropyyntöjä? Pervan sitten. Merci beaucoup. Je crois que c'est une... Kiitoksia. Minusta tämä keskustelu lähtee liikkeelle hyvissä olosuhteissa. Täällä on havaittavissa jo yhtenäisiä kohtia vertailu kyvystä. Kaikilla on varmasti tämä tavoite mielessä. Meidän on tehtävä tiivistä yhteistyötä erityisesti EMDn kanssa. Tämähän on, nämä kaksi tekstiä on tehty komission kanssa ja tässä on selkeä yhteys. Täällä on pieni turhautumisen aihe, joka varmaan voidaan korjata. Loppujen lopuksihan täm, niin tämä alku, alun, perin, alun perin tämä teksti oli nimeltään äh, tällainen paketoitujen äh, sijoitustuotteiden äh, teksti tai mitä se sitten olikaan, niin nyt tämä on vain kiinni avaintieto asiakirja. ja jotakin tässä on menetetty, mutta uskon, että parlamentaarisen luovuuden ansiosta kyllä saamme takaisin sen, mitä tässä on menetetty. Ja tähän liittyy nyt erityisesti näiden tuotteiden validointi ennen markkinoille päästämistä, mennäänkö tähän logiikkaan vai ei. Ja sitten tämä valvojien kysymys, sekin on putkahtanut esiin siellä täällä. Nämä ovat asioita, joista jotka ovat ajankohtaisia tietyissä maissa, ja tätä asiaa on syytä tarkistella Euroopan tasolla. Yhteydestä yhteissijoitusyrityksiin sanoin alussikin, että tämä on tärkeä minulle. Usitseli yhteissijoitustekstissä on asioita, jotka olisi syytä tuoda tähän asiakirjaan, erityisesti vastuukysymyksessä. Ymmärsin, että ulkopuoliset painostusryhmät tulevat toimimaan tämän suhteen voimakkaasti. Ja meidän on oltava tarkkaavaisia, haluammeko toimia näin. Sitten näistä riskikriteereistä olen iloinen, että melkein kaikki mainitsivat sen. Todellakaan takapeili ei riitä. Ja niin kuin mainitsin alustuksessani, nämä vastapuolien maksukykyriskit ovat asioita, joiden olisi kuuluttava tähän pakettiin. Hyvä puheenjohtaja. Niin, hetkinen niin, tämä eläkekysymys vielä. Pohdin tätä asiaa. Pripsissä on tiettyjä eläketuotteita, jotka katetaan, mutta varsinaisia eläkerahastoja ei kateta. Tässä hieman epäröin, ja lopulta olen sitä mieltä, että ei pitäisi mennä tähän suuntaan useasta syystä. Ensinnäkin siksi, että kun ajatellaan tekstin tasapainoa, niin siitä tulisi hyvin epätasapaino. Jos eläkerahastot otetaan mukaan, niin siihen menee puolet investointimassasta, joista nyt puhutaan, joten on vaarana se, että huolet kallistuvat tässä ainoastaan eläkkeiden puoleen ja on vaarana, että menetetään nämä muut seikat, joita tarvitaan toisen tyyppisten äh, sijoitusten suojaamiseksi. Ja sitten äh, uskon vielä, että tämä RIP-kysymyksen uudelleen tarkastelun kautta voidaan jotakin asioita pelastaa. Saan nähdä toivon, että muutkin olisivat käsitelleet verotuskysymystä. On hyvin tärkeää, on hyvin vaikeaa tässä asiassa neuvoston kanssa ja komission kanssa, mutta jos olemme rehellisiä, niin meidän on mentävä tähän suuntaan. Kun minä yksityissijoittajana minua ei yhtään kiinnosta kukaan asiakirjan tuottanut. Tärkeää on se, että asiakirjasta saan ne tiedot, joita tarvitsen. Ja tämä on selvästikin tärkeä tieto, asia tämä verot, tietoyksikkö, tämä verotuskysymys valvojista jo sanoinkin, sitten al- varhaisen vaiheen puuttuminen ja, ja tuotteiden paketointi, nämä ovat asioita, joita on vielä tarkkaan käsiteltävä. Sitten val- julkisista rahastoista puhuin näistä, puhuin erityisesti joukkovelkakirjoista. Jos Kreikan velkakirja tai velkakirja tarjotaan yleisölle, niin olisi ihan hyvä, että siinä opaskirja tulisi mukana. Olen pahoillani. Kyllähän meidän pitää tietää, mitä haluamme, jos haluamme suojella kuluttajia ja kertoa siitä, mihin he sijoituksiaan tai varojaan sijoittavat, niin ne, ei tämä ole minulle mikään ongelma, mutta minun tietääkseni julkiset julkisia velkoja eivät yksityissijoittajat juurikaan osta, ellei viime aikoina ole tapahtunut jotakin, mistä en tiedä, mutta ei se oikein ole ajan hengen mukaista toimintaa. Sitten täysi avoimuus tietenkin näissä palvelumaksuissa. Rahoitusmarkkinoista puhuttaessakin tästä puhuttiin ja pidän sitä tarpeellisena. Sitten Philippe Lambertin kanssa olen aivan yhtä mieltä. Eikö hän olekaan enää paikalla? Onhan hän siellä. Niin olisi siis ruksittava kohta, että ol, olen, onko henkilö lukenut ehdot. To, toki tiedämme, ettei se riitä. Ei se vielä todista, että ehtoja olisi todella luettu, mutta Ainakin tämä muodollisuus olisi mukana. Se on kaikkialla muualla, mutta se ei ole tässä mukana. Se olisi siis lisättävä. Tässä kaikki. Olen oikein iloinen siitä, että olemme päässeet eteenpäin tässä asiassa neuvottelujoukkueen kanssa ja myös oikeudellisten asioiden valiokunnan ja libevaliokunnan valiokunnan asiantuntijoiden kanssa. mind up. Kiitos, kun pidetään mielessä aiemmat keskustelut kriisiratkaisusta nyt täytyykö sitten indikoida, että tuleeko tämä alaskirjaus veden käyttöön vai ei? No ensimmäinen keskustelu on käyty. Odotamme, että voisimme käsitellä mietintöluonnosta 28. marraskuuta. Odotetaan, että 10. joulukuuta olisi tarkistukset sisällä, 21. tammikuuta niiden käsittely, 20. maaliskuuta äänestys ja istunto on huhtikuussa. Tällaiselta näyttäisi tällä hetkellä aikataulu ja siirrymme kohtaan 10, joka on vakuutusedustus. Ja nyt varapuheenjohtaja astuu puikkoihin. Gracias, eh, presidenta. Como ha dicho... Kiitos, puheenjohtaja. Kuten sanoitte, menemme seuraavaan kohteen täällä esityslistalla. Kyseessä on vakuutusedustus. Tämä on ensimmäinen keskustelu asiaan liittyen ja kuten kaikki tiedätte, että asiasta on vastus Werner Langen ja annan hänen nyt puheenvuoron. Werner, olkaa hyvä. Ja, vielen dank. Äh, äh, wir haben äh, in Zusammenarbeit mit dem Sekretär... Kiitos sihteerisen kanssa yhteistyössä on tehty nyt työasiakirja 16. lokakuuta 2012 laadittu komission ehdotuksesta, vakuutusedustuksesta. Siinä on nyt reilulla neljällä sivulla tärkeimmät keskustelukohdat komission ehdotuksesta keskustelun pohjaksi. Tämä ei ole mikään lopullinen arvio vaan mieluummin arvio esille tulleista kysymyksistä. Ja mietintö luonnos pitäisi saada valmiiksi marraskuun loppuun mennessä ja sihteeristöä haluaisin kiittää tästä monitahoisesta tuesta, koska tämä luonnos on ensinnäkin osa kansainvälistä finanssimarkkinasääntelyä myös vakuutusalalla, mutta myöskin, että saadaan, saadaan vakuutustuotteille yhtäläiset kilpailuolosuhteet. Ja myöskin kuluttajansuojaa halutaan edelleen parantaa. Ne ovat ne olennaisimmat kohdat, ja kuten tiedätte, IMKO-valiokunta Se on, tässä, se on yhteiskäsittelyä tässä pyytänyt. En tiedä, onko päätös jo lopullinen mutta talousvaliokunta on kuitenkin mielestäni asiasta vastaava valiokunta, koska meillä on tässä kokonaispaketti käsittelyssä. Tietysti IMK on ainakin lausunnon, Mutta mitä tulee sitten pitkäaikaisiin henkivakuutussijoitustuotteisiin, niin tässä on soveltaisin siitä kyse. Jos ajatellaan sitä, että mitä taloudellista vaikutusta vakuutusedustuksella on EU-ssa, niin EUn kautta on miljoona vakuutusedustajaa. Suurin osa toimijoista sektorilla ovat pk-yrityksiä. Ja vakuutusedustus on tärkeä toimintamuoto, jonka osuus vakuutuspalkkioista on yli 80 prosenttia useissa jäsenvaltioissa Saksassa, 96 Portugalissa, Luxemburgi 93 prosenttia, eli tärkeä osa-alue, jossa on kyse edustajan, vakuutusedustajan roolista taloudellisessa mielessä. Ja sitten miten rajoitetaan kuluja kuluttajille myös sitten mittakaavaedut, kun on paljon transaktioita. Ja kuluttajan näkökulmasta myöskin täytyy saada riskityksilöityä, jotka kuluttajilla on. Ja sitten edustajat auttavat asiakasta hallinnollisissa toimissa ja helpottavat markkinoille pääsyä ja myöskin sitten vakuutuksen päättämisessä autetaan. Komission EMD1 osalta, joka josta päätettiin syyskuussa 2002. Sitten väliarviossa on todettu, tai arvioinnissa siitä on todettu, että tässä nyt täytyy tehdä arviointiehdotus, joka on nyt käsittelyssä, ja olen sellaisena kyse siitä, että saataisiin näkee vähimmäisharmonisointi. Ilman täydellistä harmonisointia, kun markkinoilla ja niin järjestelmät, ettei tällaista täydellistä harmonisointia siinä mielessä vaadita vakuutussijoitustuotteet, pripsit, ne olisivat sitten omassa kappaleessaan tulisivat käsitellyiksi. Se, että yli miljoona vakuutusedustajaa to- toimii tällä hetkellä, puhuu sitä vastaan, että lähdettäisiin ylisääntelemään ja suhteellisuusperiaate markkinatehokkuuden ja kuluttajan suojan välillä pitää olla pitää olla vaarin otettu myöskin kulut edustajalle. Sen vuoksi pekoyritysten hallintorasite on tärkeä asia ja se täytyy olla suhteessa vakuutuksen riskiin ja kompleksisuuteen vakuutustuotteessa. Tämä on tämä yleinen periaate. Ja komissio on laajasti suurelta osin pitänyt siitä kiinni. Mu- mu- muutamissa kohdissa haluaisin kuitenkin käsitellä tätä asiaa. Ensimmäinen kohta on tämä soveltamisala artikla 1 Ehdot, komissio ehdottaa, että sitä laajennetaan myöskin vakuutusjälle vakuutus yhtiöihin, joilla ei ole vakuutusedustajaa, myöskin korvauskäsittelyyn, arviointi ja korvaustoimintaan. Nämä ovat siis kolme kohtaa, jossa, josta voi, voisi luvalla eri mielipiteitä että jos vahingonarviointi ja korvaustoiminta otetaan, onko se tarpeen? Minä uskallan sitä epäillä, koska vahingonarviointi, vahingon selvittely, sen tehtävä teknisten arvioiden perusteella ja tästä täytyy keskustella. Euroopan valvontaviranomainen on, ei ole suosittanut, että otettaisiin mukaan soveltamisalaan. Sitten poistettaisiin poikkeus erityyppisille vakuutuksille, muun muassa matkavakuutukset. Siellä on suuri volyymi, jossa on pieni markkinaosuus kuitenkin, 140 miljoonaa. Tehdään vuosittain matkavakuutuksia, joita sitten, jotka tulevat sivutuotteena ostetulle matkalle maksut ovat suhteellisen pienet, ellei sitten tehdä vuosisopimusta, sitten mennään jo korkeampiin summiin. Provisiot ovat noin puolet. Vakuutussopimuksesta riski on rajoitettu ja minun vakuutukseni mukaan tämän, poik- tämän poikkeuksen voi antaa päteä myös tulevaisuudessa. Muuten kuluttajansuoja heikkenisi. Jos kuluttajilta vaaditaan, että joko täytyy matkatoimistojohtajan ja matkatoimiston työntekijän tulevaisuudessa täyttää pätevyysvaatimukset minimimäärässä tai sitten pitää tulla ylimääräinen vakuutusedustaja, niin siitä tulisi suuria ongelmia. Ja myöskin kulurakenne siis vaikuttaisi kulurakenteeseen että itse asiassa turva suojelisi joka ostaa matkavakuutuksen, hän tietää, että hän vakuuttaa itsensä tietyn tapauksen varalta ja maksutkin ovat rajoitetut. Se voi jättää voimaan. Mutta sitten autovuokraussopimukset. Erityisesti Euroopan sisämarkkinoilla olosuhteet ovat erilaiset ja yleensähän tällaiset lisävakuutukset autovuokrauksessa, monet kaikki ovat tämä kokeneet. Sehän tulee mistä tahansa Euroopasta, koska ei tiedetä että oikeastaan vuokrasopimuksesta, että mitä siinä on jo varmiiksi vakuutettu ja mitä pitää lisävakuuttaa. neuvontatuotteista on puhuttu, ei voi olla niin, että, että kun laittaa rasti ruutu automaattisesti, niin sitten onkin kaksin kolmenkertainen vakuutus. Tätä täytyy miettiä, että millä ehdoilla nämä vuokraussopimukset tarvitsevat erityiskäsittelyä, jos niihin liittyy suurempia vakuutustuotteita. Matkavakuutusten, tai samanlaisen poikkeuksen kuin matkavakuutukselle, sen näyttää, se mielestäni olisi ongelmallista. Sitten soveltamisala. Toinen soveltamisala on sitten, että rekisteröintiä yksinkertaistetaan, artikla 3 ja 4. Tässä on kyse siitä, että kenen täytyy rekisteröityä tässä on eri menetelmiä jäsenvaltioissa. Ja kysymys on se, että kun laajennetaan soveltamisalaa myös vakuutusyrityksiin ja niiden työntekijöihin, pitääkö niiden rekisteröityä uudelleen? Komissio ei sitä ehdota, mutta joiltakin äh, liitoilta tulee kritiikkiä tätä kohtaan. Olen vakuuttunut, että uusi rekisteröinti TRIPS-järjestelmässä, AXassa tai miten nyt sanotaankaan, ei ole tarpeen koska jos nyt myyvät vain omia tuotteitaan, heidän täytyy olla päteviä, muuten firma kaatuu. Sitten vakuutusten myynti sivutoimisena. Siinä olisi yksinkertaisesti turkistelyyntimenettely. Siitä sitten yksityiskohdissa täytyy käydä keskustelua. Tässä täytyy pitää mielessä se, että ei tulisi liikaa byrokratiaa. Sitten toinen muutos ovat nämä sidoksissa olevat edustajat, heille mahdollisuus rekisteröityä. Siinä on sitten kysymys, että onko riippuvaisuuksia, ja siitä täytyy puhua yksityiskohtaisesti. Kolmas kohta on sitten koulutus- ja koulutusedustajille, vakuutusedustajille. Sään, sääntöihin perustuvaa koulutus olisi tarpeen 200 tuntia viidessä vuodessa, oikeudelliset kysymykset yksi viikko vuodessa, 40 tuntia viikossa. Ehdotukset ovat monilta liitoilta pöydällä. Mielestäni se on ihan mahdollista. Kysymys on, että kuka sen voi tehdä, sen koulutuksen. Täytyykö se olla neutraalissa instanssissa? Vai voivatko rekisteröidyt jatkokoulutuslaitokset jos ne ovat sertifioitu, voidaanko ne hyväksyä siihen, jos ne ovat vakuutusyhtiön omansa. Eli jakokulus näyttää olevan tärkeä osa-alue, koska niin paljon uusia tuotteita tulee. Erityisesti pitkäaikaisissa sijoituksissa, että täytyy miettiä tätä asiaa. Neljäs kohta, artikla 17. Intressikonfliktit ja avoimuus. Tässä on eri ehdotuksia ja tässä on myös kiivasta keskustelua siinä mielessä, että miten pitkälle. Myöskin Mifidissä on käyty tätä keskustelua, että missä määrin provisiot, miten paljon niitä voidaan maksaa, maksetaanko niitä avoimesti, voidaanko niitä välittää eteenpäin. Ehdotus täälläkin on se, että yleisesti ostain provisiot voi välittää eteenpäin. Siinä on sitten, tulee sekannusta eikä ne, eivätkä ne perustu tähän perustella olevaan henkivakuutukseen. Meidän ei pitäisi tehdä sitä virhettä, että tehdään etukäteen kuluttajansuojaparannus ja liitetään se sitten, myydään se sillä perusteella, että mitä, mitä se vaikuttaa avoimuuteen. Jos internetissä toimitaan, niin sehän tulee tähän direktiiviin mukaan. Jos olisi kyse siitä, että joku haluaa tehdä pitkäaikaisen henkivakuutuksen, niin sitten lopussa ne kuluttajat, jotka tarvitsevat eniten neuvontaa, ovat ne. Ja yksi internet tar- tarjoaa 500 euroa, toinen 203 000, jotka sitten välitetään kuluttajille. Siinä voidaan mennä vikaan ja tärkeää. Tässä on sitten tämä avoimuus muka avoimuus. Johtaa siihen, että tätä päätuotetta ei enää ajatella. Tämä alennus mentaliteetti kuluttajien keskuudessa puhuu sitä vastaan, että tällä tasolla tässä päätettäisiin. Tiedän, että näkyvät liitot, myöskin kuluttajasuojeluliitot Euroopan tasolla ovat täysin eri mieltä, mutta olen vakuuttunut siitä, että tätä käsitellään asiallisesti eikä liittojen painostuksen alaisena. Toinen kysymys, että miten julkaistaan näitä tietoja palkkioista ja korvauksista ja tämän tuotteen kokonaiskustannukset. Brittijärjestelmä pyynnöstä on request. Ei ole ihan niin osoittautunut hyväksi, että se on kyllä mahdollinen lähestymistapa yhdessä jäsenvaltiossa, jossa on olemassa olevat jäsenvaltiot, että voidaan se hyväksyä, tai sitten toisessa tapauksessa Ranskassa, jossa vakuutusedustajat, niiden täytyy olla itsenäisiä, että se olisi, voi olla väline yhdessä jäsenvaltiossa, mutta ei se sovi yleisiksi säännöksi. Että julkaistaan vain pyynnöstä. Myöskin seurausten arvioinnissa on johtanut siihen, että useimmat sen hylkäävät, eli se voisi olla hämmentävä asiakkaille. Sitten teknisiä vaikeuksia tulee sitten laskentapohjasta ja minun ehdotukseni on milminkin niin, että julkaistaan korvauksen luonne ja lähde ja provisioon tulevat kustannukset, niiden laskeminen voisi olla parempi kuin se, että sinne tulee vääriä asioita ja siitä täytyy sitten puhua. Miten komission ehdotus tässä, miten sitä voidaan muuttaa? Haluaisin kuitenkin tässä kysymyksessä jättää avoimiksi jäsenvaltioiden, miten he sääntelevät. Sitten nämä PRIPSit, sijoitusvakuutustuotteet, joka tietysti vertautuu Mifidinkin, ja tässä on kysymys siitä, että miten pitkäaikaisia henkisijoitustuotteita käsitellään, ovat on vertailtavissa puhtaisiin sijoitustuotteisiin, pitäisikö niiden olla samojen sääntöjen alla, vai pitääkö niiden käsitellä sen vuoksi jo eri tavalla, että ne ovat aina kaupaksi käyviä, tai niitä ei voida kaupata koko ajan, äh, millä tahansa hetkellä. Eli rahastoihin liittyvät tuotteet, ne tulisivat Mifidin alle vain silloin, kun niillä on vähim- ei ole vähimmäisjuoksuaikaa. Ja kaikki Siinä tulee sitten eri sääntöjä, verotussääntöjä, pitkäaikaiset sijoitustuotteet, jos ne ovat rahastoon sidottuja, että ne tulisivat tähän vakuutusedustusdirektiiviin ja muut MIFIDin alle. Tästäkin täytyy keskustella, miten tämä olisi. Sitten on esimerkkejä, jotka on saatu Tanskasta ja Suomesta. Että jos tästä tehdään liian tiukka sääntely, niin kuin tässä palkkiojärjestelmässä, että vain tämä palkkion perustuva neuvonta on mahdollista, että erityisesti ne, jotka ovat ole kovin hyvin informoituja. Tanskassa ja Suomessa on tämä palkkion perustuva neuvontajärjestelmä. Eli tämä vakuutustiheys on vähentynyt eikä parantunut. Eli jos joku maksaa itse neuvonnasta, niin askel on sitten kovin pitkä siihen ja vertailtavasti muutenkin vaikeaa. Eli parempi tässä tapauksessa julkaiseminen hankinta- ja myyntikustannuksissa, että jokainen tietää sitten, mitkä palkkiot ovat. Ja viimeinen kohta, josta haluan puhua, delegoidut säädökset. Tässä on kyse harmonisoinnin tasosta. Komissio ehdottaa tässä, kuten muuallakin, kaikissa finanssimarkkina-asioissa suurta määrää delegoituja säädöksiä. Kriteerit laskentaperusteelle, provisiot eh, ja myöskin intressikonfliktin julkistaminen, myöskin velvoitteet asiakkaita kohtiin. Se haluaa kaikkien tämän säännellä ilman parlamentin mukaanottoa. Tämä on tämä tie ja nyt katson tätä vahingonkorvaussääntelyä, niin sen mukaan ottamalla se haluaa myös tuoda sen sisämarkkinoille sivutuotteena. Viitataan vakuutusedustusdirektiiviin. Jos tämä nyt näin komission ottaman mukaan hyväksyttäisiin, niin sitten lopputuotteena tulisi maksimiharminisointi eikä minimiharminisointi. Ja tähän liittyy laaja kirjo byrokraattisia sääntelyitä, mutta jos nyt ajatellaan argumenttia, että, tähän, että voidaanko estää nyt sitten epäolliset kaupan esteet, mutta haluaisin varoittaa, että vähimmäisharmonisoinnista tässä päätetään, mutta annetaan sitten, annettaisiin tässä komissiolle valtakirja tehdä maksimiharmonisointi. Joten siinä mielessä että alalla tietysti tästä kiistellään kovasti tästä direktiivistä, mutta täällä parlamentissa me ehkä voimme poikkeuksena nämä eri kysymykset pitkäaikaisista sijoitustuotteista ja provision edelleen välitettävistä, niin niitä lukuun ottamatta me varmaan aika pääsemme aika nopeasti järkevään ratkaisuun. Ja tässä aikataulu, joka tässä pohjalla tarkoittaisi, että marraskuun loppuun mennessä olisi sitten mietintöluonnos, sihteeristöltä minulta ja minun toimistoltani. 17.18. joulukuuta olisivat käännökset ja ennen joulua voitaisiin keskustella sitten tarkistusjättämisen määräaika olisi noin tammikuun puoliväli ja sitten valiokunnassa voisimme tämän suunnitelman mukaan 26. maaliskuuta äänestää. Ja ennen kuin trilagiinkin mennään, niin jos ongelmia tulee, niin sitten varmaan ehdottaisin huhtikuuksi täysistuntoäänestystä. Kiitos. Eh, Langen, permítame aclarar que la decisión final sobre la definición. Niin, haluaisin tehdä selväksi, että tämä lopullinen päätös tämän valiokunnan ja sisämarkkinavaliokunnan välillä sitä ei ole vielä tehty, kun se kuuluu. Ja sitten seuraavaksi Antonin Sanchez Presedo ryhmästä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää tästä Herra Langenin työasiakirjasta. Tämä on objektiivinen ja hyödyllinen asiakirja. Ja siinä tuodaan esille nämä keskeiset kohdat komission ehdotuksessa. Siinä tuodaan esille myös keskustelun keskeiset kohdat ja niitä hän esitteli tässä puheenvuorossaankin. Olen yhtä mieltä näistä tärkeimmistä aihealueista haluaisin korostaa, että tällä hetkellä minulla ei ole vielä lopullisia kantoja joihinkin asioihin, mutta kuin haluaisin nyt joitakin huomioita esittää. Minäkin uskon, että tämä on tarpeellinen ehdotus. Kymmenen vuotta sitten hyväksyttiin vakuutusedustussääntely ja on aivan selvää, että kymmenessä vuodessa on paljon tapahtunut niin tämä on tarkoitus astua voimaan äh, vuonna 2015, joten tämä on todella, todella mm, tarpeellinen asiakirja. Nyt olemme myös toteuttamassa sitoumuksia, joita on G20-foorumeilla muualla kansainvälisesti tehty. Ja tässä on myös tärkeitä tavoitteita. Ensinnäkin on varmistettava tasavertainen pelikenttä Ekon valiokunnassa. Kilpailunäkökohdat ovat hyvin tärkeitä niin, että kaikki, jotka tekevät vakuutusedustustoimia, voisivat eh, toimia sääntöjen mukaan, joiden kautta voidaan eh, kilpailla lojaalisti. Sitten on tärkeää lisätä kuluttajasuojaa. Tämäkin on eh, tärkeää tälle valiokunnalle. Sen, sekin liittyy kilpailupolitiikkaan. On myös tärkeää, että mark- että vakuutusmarkkinoita yhdennetään edelleen ja näin voidaan saada parhaat taloudelliset hyödyt. Tämän asetuksen kautta saadaan lisää tehokkuutta, luotettavuutta ja vahvuutta markkinoille. Sitten täällä on kysymyksiä, jotka ovat hyvin arkaluontoisia. Ne koskevat avoimuutta, konflikt- eh, turistiriitoja, tiedotusta ja kilpailua. Olen sitä mieltä, että soveltamisalan pitäisi olla universaali. Jos näin ei ole, niin silloin kilpailunäkökohtia ei asianmukaisesti käsiteltäisi, vaan osat, sektorista, osa tästä sektorista jäisivät pois. Universaalisuus ei kuitenkaan saa tarkoittaa, että, että emme huomioi sitä kohta, näkökohtaa. Ensinnäkin sitä, että vakuutusala on hyvin monimutkainen, on olemassa henkivakuutuksia ja muita vakuutuksia, erityyppisiä vakuutuksia, jotka eroavat toisesta merkittävästi. Meidän on huomioitava myös ne vakuutustuotteet, jotka liittyvät toisiin tuotteisiin, eivätkä ne ole autonomisia ja niiden myynti usein tehdään kun myydään toisen tyyppisiä tuotteita, esimerkiksi vakuutukset, jotka liittyvät tietokoneen ostoon tai muiden elektronisten välineiden ostoon. Nämä ovat kaikki näkökohtia, joihin on suhtauduttava suhteellisesti. On pyrittävä välttämään se, että pyritään liian täydelliseen tekstiin ja sitten lopputulos on huono. Meidän on vastuuta kantaen pyrittävä hyviin tuloksiin. Rekisteriä varmasti tarvitaan. Joskus tämä vaatimus ei ole niin tiukka, mutta jonkinlaisia lausumia tarvitaan tämän alan toimijoita. Yksi näkökohta, joka on mielestäni tärkeä, liittyy ammattitaitoon. Meidän olisi selkeästi edistettävä sitä, tieto- ja tiedotustoimet ovat tässä mm, tärkeitä ja muutenkin tämän alan kaupankäynti eturistiriidat on asioita, jotka on hoidettava avoimesti ja asianmukaisesti. Lopuksi haluaisin vielä puuttua joihinkin asioihin. Täällä on jo keskusteltukin muiden asioiden puitteissa, puhuttiin asuntolainoista pank- pankkikysymyksistä pyrittiin erottamaan toisistaan e, paketti, paketoidut tuotteet hypoteekkilainoissa. Ja puhuttiin tällaista mahdollisuudesta, jolloin voidaan valita paketti tai yksityiset tuotteet esimerkiksi ravintolassa, jos on vain ruokalista tai vain menu, siis koko lista ei voi valita, tai sitten voi olla ruokalistalta voi itse valita mitä haluan. Ei ole pakko ottaa päivän menuta. Meilläkin pitäisi olla tässä asiassa ma- vakuutusasia, jossa mahdollisuus valita laji lajilta. Sitten vielä vakuutusedustuksessa täällä on hyvin erilaisia toimintoja. Yksi niistä on neuvonanto. Vakuutusedustus on kaupallista toimintaa. Meidän on erotettava sen tästä neuvonannosta. Neuvonannothan on suunnattu henkilökohtaisiin neuvoihin niin, että muistetaan vakuutuksen ottajan etu. Siinä ei ole kysymys siitä, että pyritään saamaan mahdollisimman suurta voittaa omalle yritykselle, vaan pyritään todella ajattelemaan vakuutuksen ottajan etuja. Tässä palkkioissa ja muissa asioissa tarvitaan hyvin tiukat säännöt. Olen yhtä mieltä siitä, että meidän on huomioitava eri sijoitustuotteet ja muistettava muilla aloilla tehdyt päätökset niin, että emme olisi epäjohdonmukaisia ja ristiriitaisia. Edelleen olen sitä mieltä, että meidän on oltava järkeviä tavoitteissamme. Usein täällä puhumme minimi- tai maksimiharmonisoinnista. Meidän olisi kuitenkin pyrittävä järkevän harmonisointiin, joiden kautta päästään niihin tavoitteisiin, joita olemme itsellemme asettaneet. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon Sanchez Presedo ja sitten liberaaleista varjosittelijä Smith. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos edustaja Langelille hänen tekemästään työstä. Minä voin yhtyä moneen asiaan, jotka otitte esille tässä tekstissä. Itse asiassa sanoitte, että tarvitsemme selkeämpää sijoittajasuojaa ja yksityisasiakkaan suojaa. Tämä on kaikkien mielestä näin, mutta sitten täällä sanotte myös, että meillä pitäisi olla toimivat markkinat ja liiallinen säätely ei ole hyvästä. Tämä on toinen seikka, joka pitää pitää mielessä, eli suhteellisuus. Nyt ei pidä tehdä sellaista, mikä voisi olla myös kuluttajien edun vastaista. Eli on hyvä, että tämän asian täällä otitte esille. Kuten muutkin täällä, minä olen työskennellyt MIFID 2 parissa. Se oli monimutkaista ja kuten sanoitte, tässä pitää nyt toimia samalla lailla kuin tuossa yhteydessä, eli ei pidä olla mitään välkisiä ongelmia. Sitten puhuitte myös täydestä harmonisoinnista. Tämä asia on ollut aikaisemminkin esillä. Itse asiassa minusta olisi paras toimia juuri tällä tavalla, mutta kyllä siihenkin liittyy ongelmia ja jos jotkut maat haluavat, että ainakin ylimenokaudella olisi tiukempia sääntöjä, niin kuin Mifidin kohdalla tehtiin. No, ei meillä voi olla sellaista lainsäädäntöä, joka ei tällaista mahdollisuutta tarjoa. Ja sitten soveltamisala. Mifidissä on pyritty paikkaamaan jotain aukkoja näin pitäisi toimia tässäkin yhteydessä ja pitää katsoa vastaavia seikkoja täällä. Meidän pitää olla nyt varovaisia, ettei tule päällekkäisyyksiä. Ja sitten on olemassa myös erilaisia vakuutustyyppejä, joita pitäisi tarkemmin tarkastella. Tämänkin sanoitte. Jos ajatellaan esimerkiksi PRIPSiä ja USITS-yrityksiä. Kaiken tämän pitää olla myös samoilla linjoilla. Ja mitä tulee sitten määritelmiin, jos meillä on tällainen talletus, sijoitus, joka on tyhjä, joka sitten täytetään vakuutuksiin, niin pitäisikö tämän olla myös tämän kattamalla alalla. Ja sitten nämä neuvot, jotka Sanchez Presel mainitsi, tämäkin on keskeistä. Ja kuten tiedätte, tämä oli Mifidissäkin hyvin oleellisella sijalla. Ja sitten tämä yleinen e, kysymys ja kysymys No Mifidin tuloksena kävi niin, että annetaan mahdollisuuksia niille maille toimia, jotka haluavat tällaiset e, johdattelut e, kieltää. En tiedä, menenkö tässä nyt liian pitkälle, mutta kyllä tulevaisuudessa tulee vaikeaa toimia sillä lailla, että kaikilla ei olisi samanlaisia toimintaedellytyksiä ja tässä mielessä voin yhtyä toiseen puhujaan. Sillä varmasti vääränlaista myyntiä tapahtuu. Meidän pitää suojata sijoittajia. Ei liikaa, mutta tarpeeksi pitää antaa oikea määrä tietoja. Jopa liberaalina ajattelen näin. Meillä on tällaisia käytännössääntöjä, eettisiä ohjeita. Ne eivät ole riittäneet. Minun on kyllä myönnettävä tämä. Ja tähän tilanteeseen tässä nyt on tultu. Ja siksi pitäisi harkita tiukempia sääntöjä ja jopa kieltoja Eli kyllä me tarvitsemme tällaista lainsäädäntöä, mikä MIFIDin osalta hyväksyttiin tässä viikko pari sitten. Jotain tällaista voitaisiin ottaa mukaan johdantosan kappalaisiin tai muualle. Ja sitten lopuksi koulutus on todella tärkeää. Se löytyy täältä asiakirjasta. Koulutus ylipäänsä. Minä aina puollan sitä mutta kuten meillä on sanottu, tämä ei aina riitä. Mutta pitää kuitenkin tehdä selväksi se, että tarvitaan koulutusta kuluttajille ja myös kunnollista toimintaa vaadittava niiltä, jotka näitä tuotteita myyvät. Nämä ovat keskeisiä tapoja saada markkinat toimimaan kunnolla. Mutta varmasti näistä asioista ollaan aika laajalti yhtä mieltä. Kiitos Smith ja sitten sitten vihreistä Philip Lambert. Olkaa hyvä. Man operation today. Uh, I will start by uh, making some... Aloitan esittämällä muutaman huomion siitä, mitä Ulli juuri sanoi. Lähestymistapasi on mielestäni uh, aika järkevä, jos sanotaan, että halutaan, että sijoittaja, uh, kuluttajan suojaa, halutaan toimivat markkinat. Sitten mitä lopussa sanoit, pidän siitä, että haluamme suojata kuluttajaa mutta emme halua, ainakin näin sen tulkitsin, emme halua myöskään poistaa häneltä vastuitaan. Me haluamme, että kuluttaja toimii vastuullisesti, eikä niin paljon turvaa tarjota, että mitä tahansa tekee, niin ei ikinä tarvitse maksaa virheistä. Siinä on tietysti herkkä tasapaino. Ja kun tällaisen tasapainon puolesta puhut, niin olen samaa mieltä. Ja en todellakaan ole tyytyväinen MIFID-keskustelun johtopäätökseen harhaanjohtavuuden kiellosta. Hyvä, että olet tässä avoin. Katsotaan, mihin päädytään. Siis vastuu ja suojelu. Muutama kommentti ehdotuksista kolmessa osassa, mistä sovittiin, että mitä haluaisimme vahvistaa, mikä siinä ei ole, mikä haluaisimme siellä olevan. Olemme soveltamisalasta periaatteessa samaa mieltä. Kaikki säännökset, jotka pyrkivät siihen, että varmistetaan se, että välittäjällä edustajilla on tarvittava tieto, jos sääntöjä ei noudateta. Haluamme varmistaa sanktiot. Säännöt ilman sanktioita ovat paperitiikeri. Haluamme, olemme samaa mieltä niin säännösten kanssa, että neuvonnan laatua parannetaan. Näistä olemme tyytyväisiä asiat, joita haluamme se vahvistaa. Sama kysymys jälleen, joka oli aiemmassa PRIPS-keskustelussa. Miksi on niin komission ehdotuksessa, että tuomioistuimen ulkopuolinen sovintomenettely ei ole sitova? Riidanratkaisumenetelmä ei ole sitova. Me haluaisimme todella nähdä sitovan säännöksen tässä ja tietää, miksi näin ei ole. Avoimuudesta sitten, no periaatteessa Tarvittaisiin avainasiakirja myöskin tässä, joka antaa tiedot asiakkaalle, että pitäisi siinä olla ainakin mukana muita elementtejä, tietoja, jos nyt ei suostuttelua kielletä. Se, mitä haluaisimme siellä oleva, on selkeä viittaus kokonaistuottoon vakuutustuotteessa, erityisesti jos on henkivakuutus. kaikki kulut, jotka vähennetään, että kuluttaja tietää, mitä hän saa ja mistä hän maksaa. Myös tieto, joka sillä pitäisi olla, ovat avainindikaattorit maksuista, korvausvaatimuksista ja niihin liittyvistä viivästyksistä. Tiedätte, että tulee pettymys usein kun tulee ongelma ja sitten tekee korvausvaatimuksen ja sitten tuleekin esille, että ei olekaan vakuutuskatetta tai että saada korvaus kestää iäisyyksiä. No, jos olisi tilastoja summista, joita yleensä käytetään keskimääräisestä ajasta, jolloin saa korvauksen, tai vaku- ja sitten myöskin oikeus toimet vakuutusvälittäjiä vastaan. Nämä tiedot pitäisi antaa vakuutuksenottajalle. No sitten näkökohdat, joita pitäisi mukauttaa varmaankin, on yksi määritelmä, jossa määritellään ammattimaisen asiakkaan, niin se määritelmä on tärkeä, koska jos, että hänen ei tarvitsisi saada niin paljon tietoa. Määritelmä tekstissä 20 miljoonaa euroa tasetta tai 40 miljoonaa euroa liikevaihtoa. Jos näitä tasoja verrataan pk-yrityksen määritelmään, niin nähdään, että ei ole sama asia kyseessä. Ja siinä mielessä monet toimijat, joita komissio pitää pk itse asiassa eivät saisi velvollisuuden mukaan tietoa vakuutuksen tarjoajalta. Kysyn Eikö meillä pitäisi olla yhteenmenevä määritelmä, että käyttää pk-yritysmääritelmää ammattimaisen asiakkaan määritelmänä? En tiedä, mutta kysyn. Tämä pk-yrityskynnys tulee vastaan monissa lainsäädännöissä. No aina mietin, että vertailtavuus syystä pitäisi olla samat säännöt ja taipuisin sanomaan, että käytetään samaa määritelmää kautta linjan. Jos on valideja argumentteja ja sanotaan, että tuossa ja tuossa on ero, niin olen valmis kuulemaan, mutta BK-yritys minulle määritelmän mukaan sillä ei ole suurta pätevyyttä vakuutusbisnekseen. Sitten lopuksi vahvennettavia kohtia tekstissä. Enemmän sääntöjä vahingonkäsittelijöiden äh, roolista jotka ovat välittävä käsi tässä antajan ja ottajan välillä. Haluaisimme vahingontarkastajien roolista selkyyttä jotkut minimistandardit. Ehkäpä niin, että aivan ne määrittelisi. Tämä kommentit halusin esittää Svenin nimissä ja toivottavasti ne voivat tulla mukaan otetuiksi keskusteluun, kuten tavanomaista, niin odotamme rakentavaa yhteistyötä asiassa. Kiitos. Very much indeed, uh, Mr. Kiitos oikein paljon. Edustaja Lambert, halusin vain kertoa, että meillä on enää kuusi minuuttia aikaa ja meillä on vielä kolme puhujaa. Eli olisi hyvä, jos voisitte kukin puhua vain kaksi minuuttia. Ja sitten ECRn edustajalle Kit Leedsille kaksi minuuttia. Kiitos ihan lyhyesti puhun itse siis, äh, Foxin puolesta. Hän on varjoesittely. hän haluaa kiittää Langenia tehdystä työstä tähän asti ja siitä kaikista, mitä on tehty. Täällä on lähes kaikki ajatukset otettu esille. On hyvin tärkeää ymmärtää, että tämä direktiivi on osa tätä kuluttajapakettia, kun puhutaan BRIPSistä, MIFIDistä ja muista, niin tarvitsemme yhteisiä määritelmiä yhteistä lähestymistapaa, niin että saadaan samanlaiset toiminta, samanlainen toimintaympäristö kaikille toimijoille ja samalla suojataan kuluttajat kaikkialla EU-ssa. Meidän on varmistettava että on aina vertailukelpoisuutta näiden tuotteiden välillä. On tärkeää, että pääsemme yhtenäismarkkinoiden suuntaan, mutta jos ajatellaan MIFIDin keskusteluja, niin ollaan selvillä siitä, että eri markkinoilla on erilaiset perinteet, eri jäsenvaltioissa on eri toimintatavat, ja siksi ei ole ehkä yhtä ainoa oikea toimintatapa, ja siksi tarvittaisiin jonkun verran eh, mahdollisuuksia kansallisille erilaisuuksille, ja MIFID keskustelussa tämä tuli myös esille. Se, mitä Olle sanoi, olisi tärkeää, että jäsenvaltiot voisivat toimia yhtenäismarkkinoilla, mutta pitää jättää mahdollisuus eh, vahvempaan kuluttajan suojaan, josta tarvitaan. On olemassa eroja, niin kuin esittelijä sanoi, eh, tällaisten lyhytaikaisten vuosi, vuoden kestävien eh, vakuutusten välillä, jossa on ehkä erilaisia eh, kuluja ja erilaisia mekanismeja. Ne eivät ole ehkä yhtä tärkeitä kuin tällaisissa pidempiaikaisissa tuotteissa. Ja tällöin tarvitaan paljon avoimuutta, vertailtavuutta ja pitää antaa laadukasta ohjeistusta sitten. Me toivomme, että saadaan sellaista avoimuutta, josta on hyötyä, joka on suhteellista suhteessa siihen, kuinka pitkäksi ajaksi vakuutus on, on otettu. Ja Fox haluaisi mainita myös artiklan 13 liittyen näihin valitusasioihin. Ja hän haluaa varmistaa sen, että tässä ollaan samansuuntaisia kuin direktiivisiä, jotka koskevat vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmiä. Kiitos ja seuraavana Catherine Staylor. Hän on IMKO-valiokunnan Edustaja. I'm IMCO. Haluaisin sanoa, että olen IMCO-valiokunnan esittelijä. Pidän hyvänä Langenin mietintöä. Meillä on kuulemistilaisuus tai workshop IMCO-valiokunnassa 26. marraskuuta alkavalla viikolla, josta varmaan saatte tiedon, mutta äh, siis tärkeää yhteistyötä, yhteistyötä, että saadaan paras tulos kuluttajille. Kiitos ja lopuksi esittelijä Langen. Ja, ich bedanke mich sehr herzlich für... Kiitos sydämellisesti monitahoisista kommenteista laitoin merkille, myöskin laitoin mieleeni. Ja minulla on pyyntö, jos nyt jollakulla on nyt ehdotuksia nyt jo, että ne välitettävissä seuraavan 14 päivän aikana. Ja voin ottaa ne mukaan jo tässä vaiheessa. Kiitoksia neuvonpidosta ja lähden siitä, että IMKO ei liikaa sotkeudu asiaan kuulemisensa kanssa. Kiitos edustaja Lange. Haluaisin vain sanoa, että niin kuin herra Lange sanoi, niin asia käsitellään 17. tai 18. joulukuuta. 21. tammikuuta on tarkistusten määräaika ja sitten 18.19. helmikuuta tarkastellaan tarkistuksia ja äänestys pidetään todennäköisesti 26. maaliskuuta ensi vuonna ja täysistunto äänestys ensi vuoden huhtikuussa. Ja lopuksi haluaisin vain kertoa teille, että sihteeristö on kertonut jäsenille, että fiskalis kohta estyslistalla, jossa Stolojan on esittelijänä, tullaan käsittelemään tänä iltapäivänä tilastoasioiden jälkeen. Eli tämä tulee iltapäivällä taas esille. Kiitos kaikille.